So, ja, ja. Dear colleagues, may I ask you to take your... No niin, parhaat kollegat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Ich, ich darf Sie alle ganz herzlich... Toivotan teille kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tämän uuden vuoden ensimmäisenä työpäivänä. Minä en ole tai en pyri tässä nyt mitenkään äh, Sheriliä syrjäyttämään puheenjohtajan paikalta. Hän on valitettavasti sairastunut ja siksi minä istun tässä nyt. Ähm, Sheryl toivoo kuitenkin vielä voivansa matkustaa tänään tänne Brysseliin niin, että hän kenties pääsee koordinaattorien kokoukseen puoli seitsemältä. Toivotamme hänelle pikaista parannemista hänen poissa ollessaan kaikille teille toivotan mitä parhainta uutta alkanutta vuotta, hyvää terveyttä ja onnea kaikessa, mihin ryhdyttekin. Ja toivon, että yhteistyömme Ekon valiokunnassa jatkuu yhtä erinomaisena kuin tähänkin asti. Tämän lisäksi toivon, että tämän, vuoden, tämän uuden vuoden aikana saamme aikaan todellista edistystä tämän talouskriisin päihittämiseksi. Vuosi sitten kuvittelimme olevamme huomattavasti pidemmällä tänään kuin mitä olemme. Olemme siis edistyneet hyvin hitaasti ja jos tämä hidas tempo jatkuu, niin pelkään, että emme pääse maaliin, emme pääse tavoitteeseemme. Ja näin toimijana maailmantaloudessa pikemminkin menetämme jalansia kuin voitamme sitä. No niin, niin mitään sen kummempia puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, joten voimme siirtyä heti eteenpäin esityslistalla asiaan, yhteiseen finanssitransaktioverojärjestelmään. Niin, niin, esityslista hyväksyminen oletan, että kun kukaan ei mitään ole sanonut, niin tämä esityslista varmaan voidaan tällaisenaan hyväksyä. Teillä ei varmaankaan siihen ollut mitään. Ja näin tosiaan nyt sitten ensimmäinen oikea esityslistan kohta, eli tai oikeastaan kohta kolme. Mm. Kohta kolme tosiaan nyt esityslistalla, eli yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän käsittely. Mm, SD-ryhmästä kollega Podimaatta on esittelijä. Hän juuri marssi sisään. Hän oli tuossa salin edessä jo pidempään ja häntä haastateltiin, mutta Anni, toivon, että olet nyt hyvillä mielin ja voit näin esitellä meille ajatuksesi finanssitransaktioverosta. Ole hyvä. Ah, ja. anteeksi. Tässä tähän väliin vielä ystävämme Jean-Paul Gosses on pyytänyt puheenvuoroa. Ole hyvä. Je, je salue. Puheenjohtaja, haluaisin tervehtiä istunnon puheenjohtajaa. Tämä antaa meille toivoa. Haluaisin välittää EPPn uuden vuoden terve- terveiset kollegoille. Sitten Espanjan hallituksesta on menetetty kaksi jäsentä. Meidän rivistämme Garcia Margallo on, on nimitetty todellakin täältä ulkoisen ministeriksi ja Inigo Mendes de Vigo Euroopan asioiden valtiosihteeriksi, joten tässä on todella maa, joka osaa valita ministerinsä parhaimmasta olemassa olevasta poliitikko- ja kasvualustasta. Äh, Kiitokset näistä tiedoista ja lähetämme toki onnittelut näille molemmille kollegoille. Hienoa. Sitten vielä äh, Haglundilta puheenvuoro. Karl, ole hyvä. Pyysit puheenvuoroa, eikö? Ja no ei sitten. Joten nyt siis Anni, ole hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γολφ, ε, ε, θέλω να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα ε, καλή χρονιά ε, και την... Κοίταξια puheenjohtaja. Oikein hyvää uutta vuotta teillekin ja kaikille. Toivomme, että vuosi 2012 tulee olemaan parempi kuin miltä nyt tässä vaiheessa näyttää. Ja toivomme, että vuosi 2012 on vuosi, jolloin Euroopan parlamentilla ja erityisesti meidän valiokunnallamme on entistä merkittävämpi rooli. Ja näin tosiaan Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, haluaisin todeta, että olen erittäin iloinen siitä, että nyt saamme aloitettua työt tänä uutena alkaneena vuonna. Ja ensimmäinen aiheemme on syyskuun lopulla komission esittämä ehdotus finanssitransaktioverojärjestelmästä ja parempaa hetkeä tälle ehdotukselle ei tosiaankaan voi kuvitellakaan. Tästä asiastahan on puhuttu, se on ollut korkealla esityslistallamme jo pitkään ja joulukuun huippukokous sitten teki päätöksen uudesta sopimuksesta ja sitten yhdistynyt kuningaskunta sai oman poikkeuksensa. Toivon, että se jää väliaikaiseksi. Ja Ranska on tehnyt päätöksen liittyen tähän verojärjestelmään. Ranska aikoo todella ottaa finanssitransaktioverojärjestelmän käyttöön yksipuolisesti, mutta saa nähdä, miten asiat etenevät ja minkälaisen sopimuksen Merkel ja Sarkozy tänään tapaamisessaan saavat aikaan. Tämä komission ehdotus eurooppalaisesta transaktioverosta on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan kohti maailmanlaajuista sopimusta. Mehän olemme tätä vaatineet jo pitkään. Tämä on hyvin tärkeä asia Euroopan parlamentille. Me Euroopan parlamentissa pidämme tätä äh, tärkeänä asiana. Mehän olemme jo vuonna 2010 päättäneet, tehneet päätöslauselmaesityksen asiasta ja samoin maaliskuussa 2011 ja olemme jatkuvasti vaatineet komissiolta toimia. Mitä tulee tämän ehdotuksen puitteisiin, niin Komission perustelut ovat hyvin selkeät ja komission pääperustelut ovat seuraavat. Ensinnäkin se, että finanssilaitosten ja finanssialan tulisi olla mukana kantamassa tämän kriisin kustannuksia. Kyse ei voi olla sitä, että veronmaksajat ja jäsenvaltiot kantavat kaikki kulut. Samalla halutaan luoda tasapuoliset toimintaedellytykset, kilpailuedellytykset verotuksen alalla. Ajattelen tässä nyt sitä, että esimerkiksi rahoituspalvelut on jätetty ALV-järjestelmän ulkopuolelle. Ja sitten tämän lisäksi halutaan vielä luoda kannustimia. Kyse on siitä, että nämä uudet säännöt finanssi alalla on jo otettu käyttöön, mutta niitä tulee vielä täydentää, täydentää tämän veron kautta. Ja näin voidaan todella antaa panos siihen, että tietyt transaktiot jäävät toteuttamatta tämän pelotevaikutuksen vuoksi. Mutta ei minun tätä tarvitse teille selittää. Euroopan parlamentti on todella päätöslauselmissaan asiasta puhunut jo aiemminkin. Ja sitten kolmas pääperustelu komissiossa on se, että halutaan estää sisämarkkinoiden hajautuminen, mitä tulee rahoituspalveluihin ja tuotteisiin. Tämä hajantuminen on ollut jatkuvaa ja mennyt yhä pidemmälle. Usein verotuspäätökset ja verotoimet ovat olleet hyvin yksipuolisia ja tästä syystä finanssialan tilanne on ollut hyvin erilainen eri jäsenvaltioiden välillä. Joten komissio haluaa nyt tarttua, puuttua tähän hajaantumiseen rahoituspalvelujen, finanssipalvelujen alalla, yhteismarkkinoilla. Ja mehän hyvin usein olemme puhuneet uudesta sopimuksesta liittyen valvontaan ja koordinaatioon Euroopan tasolla, joten tämä finanssitransaktiovero on hyvin tärkeä osa uutta lähestymistapaa ja uusia puitteita, joita nyt ollaan luomassa. Eihän voi olla niin, että tämä uusi hallintomme perustuu yksin omaan budjettien valvontaan. Kyllä se tarvitsee kaksi jalkaa, koska tarvitaan todellista toimintaa Euroopan 27 jäsenvaltion välillä. No, todennäköisesti nyt kädessä kyse on vain euroalueesta kuitenkin. Mitä tulee tämän ehdotuksen yksittäisiin osa-alueisiin, mielestäni se on hyvin tasapainoinen. Siinä otetaan huomioon myös kaikkein tärkeimmät tai suurimmat vaarat ja riskit, joita myös Euroopan parlamentti on nostanut esiin, esimerkiksi veropeto, petosten riski otetaan huomioon, veronkierron riski. Samoin olemassa on vaara siitä, että tämä, nämä maksut pannaan kuluttajien ja piensijoittajien kontolle. Ja myös tämä pyritään ottamaan huomioon. Kyse on nyt siitä, että juuri finanssilaitosten tulee kantaa tämä taakka tai olla sitä jakamassa. Ja ennen kaikkea kyse on nyt siis siitä, että meillä on oltava selkeät kriteerit. Ja haluaisin ehkä tätä nyt valaista hieman tarkemmin. Ensinnäkin soveltamisala. Sehän kattaa, niin kuin aivan varmasti tiedätte, koska varmasti olette lukeneet tämän eh- ehdotuksen, niin tämä kattaa kaikki transaktiot, jotka liittyvät eh, erilaisiin tuotteisiin, jos eh, yksi tai toinen osapuoli on Euroopan unionissa. Ja näin todella pyritään välttämään veropako, pakolaisuutta ja meillä on tässä tietenkin myös yhteinen verokanta. Ja hallinnollisesti tämä on huomattavasti yksinkertaisempi toteuttaa kuin ää, ähm, kun ajatellaan sääntelyviran omaisten ähm, hajantumista. Joten tässä nyt on yh, olemassa yhteinen suunta ja yhteinen tavoite ne, jotka eivät ole tätä tekstiä lukeneet, heille voin todeta, että tässä on tiettyjä poikkeuksia ajatellen primäärimarkkinoita, esimerkiksi lainat tai ö, jotkut valuuttatoimet. Ja tämän lisäksi, mitä tulee esimerkiksi kiinnelainoihin ja yrityslainoihin, mutta myös ihan tällaiseen arkiseen Ähm, transaktiotoimintaan, maksuihin ja niin edelleen, tai sitten EKPn ja äm, jäsenvaltioiden keskuspankkien väliset transaktiot. Näitä tämä siis ei koske. Nämä ovat poikkeuksia, koska näillä transaktioilla on hyvin tärkeä rooli investointien suhteen. Samoin sellaiset transaktiot, jotka liittyvät kuluttajien arkeen, ovat tärkeitä kuluttajien arjessa. Näitä koskee poikkeus. Mut, ja minä uskon kyllä siihen, että tässä onnistutaan saamaan aikaan juuri sellainen vero, jota me Euroopan parlamentissa olemme halunneet, johon me olemme pyrkineet. Eli todella tässä nyt pyritään puuttumaan transaktioihin ja tämä, hyvät kollegat, kun puhutaan finanssitransaktioveron tietystä pelotevaikutuksesta, että se ei estä reaalitalouden investointeja. Kun puhutaan investoinneista, niin tietenkin on tärkeää ajatella, mitä tällä tarkoitetaan. Reaalitalouden investoinnit pikemminkin saavat rohkaisua, eikä tämä niitä mitenkään estä tai aiheuta minkäännäköistä pelotevaikutusta. Reaalitalouden investointien suhteen. Tässä on yksi hankaloittava tekijä, joka on nostettava esiin. Ja se liittyy tähän hyvin alhaiseen kantaan. Eli kyse on siitä, miten kun tämä verokerran liittyy jokaiseen transaktioon, jokaiseen yksittäiseen transaktioon, niin tässä verotetaan äh, äh, transaktioita myös sen mukaan, miten yleisiä ne ovat. Ja tässä ehdotuksessa nyt ei ole kyse siitä, että niin kuin tiedätte, ehdotuksella on monia tukijoita, mutta myös vastustajia. Kritiikki on kuultu myös neuvostossa. Ja siksi on hyvin tärkeää se, että sopimus ähm, saadaan aikaan 27 jäsenvaltion tasolla. Sen on oltava meidän kaikkien pyrkimyksenä. Ei tämä nyt tietenkään voi sitä tarkoittaa, että meidän tulisi ähm, joutua ikään kuin panttivangeiksi siinä tapauksessa, että yksi jäsenvaltio ei vihreää valoa halua antaa finanssitransaktioverojärjestelmän käyttöönotolle. otolle nyt siis koko Euroopan unionin tasolla. Sitten tämä periaate siitä, missä vero kannetaan. Kyse ei ole nyt siitä, missä tämä transaktio tapahtuu, vaan missä on tämän äh, ainakin jommankumman transaktion osapuolen kotipaikka. Ja tämä on mielestäni hyvä tämä kotipaikkaperiaatte ja sen käyttöönotto. Tämä on hyvä periaate, hyvä ehdotus komissiolta. Ja tässä perusteluna on se, että näin eh, pyritään välttämään eh, se, että nämä transaktiot siirtyvät eh, sitten johonkin muualle. Eli tämän kotipaikkaperiaatteen käyttöönoton kautta voidaan tällainen välttää on myös uusia rekisteröintivelvoitteita. Ja minä uskon, että näin saadaan kyllä kaikki tarkoitetut transaktiot näin katoittua. Eli osapuolet, joilla on kotipaikka Euroopan unionissa, tulevat näin verovelvollisiksi. Ja näin tämä tulee olemaan hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta välttää että niin, että joku mm, finanssilaitos mm, tai osapuoli näin voisi pyrkiä tätä veroa kiertämään, koska ei riitä, että tämä transaktio toteutuu Euroopan unionin ulkopuolella, ei, vaan myös laitoksen kotipaikan on tällöin oltava unionin ulkopuolella. Ja tämä luonnollisesti aiheuttaisi finanssipalvelun tarjoajalle lisäkustannuksia, jos se nyt lähtisi kotipaikkaansakin tämän vuoksi muuttamaan. Tässä ihan lopuksi ennen kuin kuulen teitä, parhaat kollegat, muistuttaisin vielä, että meidän todella tulee korostaa tätä kotipaikkaperiaatetta. me unohtako sitä. Ja luonnollisesti tässä mukana ovat myös sellaiset laitokset, joiden kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, mutta jos nämä transaktiot tai tuotteet, joita myydään, jotka ovat kuitenkin, jos nämä transaktiot tapahtuvat Euroopan unionin ulkopuolella, jos on esimerkiksi kyse lainoista, joita myönnetään toimijoiden välillä tai niin, että toinen toimija ei ole Euroopan unionin alueella, niin mitä näihin kauppas, kaupan käytäviin äh, arvopapereihin tulee, niin niitä ei veroteta tai transaktiota ei veroteta siinä tapauksessa, että ei-eurooppalaiset äh, äh, toimijat tätä kauppaa mm, käyvät keskenään. Ja tämä tietenkin täytyisi vielä katsoa tätä periaatetta siis, että meillä olisi mahdollisesti tämä kotipaikkaperiaate, jota komissio on ehdottanut yhtäällä, mutta että siihen liitettäisiin äm, toinen periaate, tämä issue-periaate, eli että kuka äh, on tässä toimeenpanijana. Ja näin ollen äh, tietenkin asioiden, asiantuntijoiden kanssa tästä vielä keskustellaan, miten näitä tiettyjä ongelmia saadaan ratkaistua. Me olemme tätä jo pyytäneet komissio asiaa myös tarkastelee ja kyllä tietenkin tätä komission ehdotuksesta jo voi hieman nähdä, että minkälainen äh, komission lähestymistapa on. Johdannaisia varten 0,01 prosenttia ja 0,1 prosenttia sitten äh, osakkeita ja lainoja varten. Ja mielestäni tämä komission ehdotus on nyt hyvin realistinen, tasapainoinen ja toteuttamiskelpoinen ehdotus. Näinhän totesin jo alussakin. Pidän sitä oikein hyvänä. Siis äm, tässä äh, on monia teknisiä yksityiskohtia, joita pidän erittäin hyvinä ja joiden kautta uskon voitavan estää sen, että toiminta siirtyy Euroopan unionista ulkopuolelle tai sieltä pois. Kiitoksia ja palaan ehkä keskustelusta vielä myöhemmin. Kiitos. Kiitokset äh, Anni Podimaatta. Varjoesittelijöiden lisäksi koko joukko muita kollegoita on pyytänyt puheenvuoroa ja näin ollen pyytäisinkin nyt, että kaikki puhuisitte lyhyesti, koska muuten aika ei riitä. Mutta ensin varjoesittelijät. Ensimmäisenä heistä Pietikäinen EPP. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission lähestymistapa ja tavoite on aivan oikea, että voidaan välttää sisämarkkinoiden pirstoutuminen, jotta voidaan saada aikaiseksi reilu tilanne kun kerätään varoja ja pyritään korjaamaan näitä talouskriisin aiheuttamia epätasapainotiloja ja tarkastelemaan korkotilannetta rahoitusmarkkinoilla. Vaikka parlamentti on usean otteeseen sanonut, että suosisimme sitä, että meillä olisi kansainvälinen sopimus finanssitransaktioverojärjestelmässä, kuten jo G20kin on periaatteessa keskusteltu tietyin varauksin tästä periaatteesta, niin ainakin pitäisi saada aikaiseksi Euroopan laajuinen finanssitransaktioverojärjestelmä. Vaikka tiedämme, että ei ole realistista saada tällaista verojärjestelmää tällä hetkellä ilman, että joku aloittaa keskustelun ja että joku ryhtyy konkreettisiin toimiin, niin vaikuttaa siltä, että toiseksi paras ratkaisu ainakin on se, että Euroopan unioni tai osa siitä ryhtyy toimiin. Ei niin, että jo osa jäsenvaltioista toimii yksin, kuten on nähty viime aikoina esimerkiksi nämä aloitteet, jotka Ranskasta ovat tulleet. Asioita, joita täytyisi tarkastella huolella. Näissä oli hyvin pitkälti samaa mieltä jo esittelijän kanssa. Erittäin tärkeää on, että tekemämme päätös ei vääristä kilpailua eikä luo epätasa-arvoista toimintaympäristöä kansainvälisesti katsoen tai eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla. en kuitenkaan pelkää sitä, että kaikki rahoitusmarkkinoiden toimijat pakenisivat markkinoiltamme, vaikka tätä transaktioverojärjestelmää käytettäisiinkin, sillä näin ei ole tapahtunut muuallakaan. Eurooppalaiset markkinat ovat aivan liian tärkeät ja suuret, jotta ne voitaisiin tällä tavalla sivuuttaa. On erittäin tärkeää aloittaa laajalla laajalla määritelmällä. Ja katsotaan sitä, mikä tuolta varahoitoasetuksesta jo löytyy. Tässä suhteessa tekninen puoli ei ole niin vaikea. Oikeusperusta puolestaan on äh, selvä. Ja se, missä ongelmia syntyy, koskee veronpetoksen kierron ja väärinkäytösten välttämistä veronkierto, kuten tiedämme. Tässä hyvin mon- usein ongelmat löytyvät näistä yksityiskohdista ja siinä on paljon asioita, joita täytyisi todella tarkistella yksityiskohtaisemmin. Tässä kohdin olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy tarkastella lähemmin kolmansien maiden kysymystä. Henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että olisimme tämä kotipaikkaperiaatteen kannalla ja että se perustuisi samaan lainsäädäntöön, sillä se todennäköisesti saattaisi luoda aika sekaavan rakenteen. Oikein hyvin ymmärrän ja voinkin tukea tätä asuinpaikkaa lähestymistapaa, koska se jakaa lopputuloksen tasaisemmin jäsenvaltioiden välillä, mutta teknisesti katsoen tietysti markkinapohjainen lähestymistapa olisi ollut paljon toteutettavampi. Sitten on erittäin tärkeää, että ensimarkkinat jäävät ulkopuolelle ja tällä tavalla ei aseteta valtavaa taakkaa tavallisille kuluttajille tai pk-yrityksille. Vaikka täytyy ymmärtää, että tietysti kaikki ylimääräiset kustannukset, ja maksut loppujen lopuksi kuitenkin koituvat kuluttajien kannettavaksi. Mutta näinhän tietysti tilanne on riippumatta verotusmuodosta. Eli en minä nyt tätä pitäisi minään suurena periaatteellisena kysymyksenä myöskään. No sitten on aika paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta ehkäpä niihin voidaan palata myöhemmin. Vain yksi kohta, jonka haluan ottaa tässä esille, on se, että jos aiotaan käydä keskustelua euroalueesta, euroalueen suuruisesta finanssitransaktioverojärjestelmästä, niin se mitä täytyy ottaa huomioon on se, että millä tavalla sitten tämä toimintamalli siellä määritellään. Muussa tapauksessa meillä on vaara siitä, että saamme aikaiseksi sisäisiä vääristymiä. Kiitoksia. Äh, Kiitokset Sirpa. Jatketaan. Seuraavaksi Alde. Annankin itselleni näin puheenvuoron, koska olen tässä tapauksessa ryhmäni varjoesittelijä. Ihan lyhyesti pari-kolme kohtaa minultakin. Täytyy tunnustaa, että aiemmin tähän asti olen ollut tämän niin kutsutun Tobin veron kriitikko. No kaikki tiedämme, että nyt ei puhuta Tobin verosta. Sehän itse asiassa liittyy vain todella suuriin äh, transaktioihin. Nyt kuitenkin äh, minä olen kääntänyt kelkkani, enkä ollenkaan häpeile sitä kertoa, vaikka tiedän, että paikalla on liberaali kollegoita, jotka ovat edelleen hyvin kriittisiä. Minä olen muuttanut mieltäni, koska täytyy todeta, ja tämä on subjektiivinen mielipiteeni, äh, koska mielestäni finanssiala ei ole katsonut peiliin eikä edelleenkään ole valmis kantamaan omaa kortea kekoon. Ja siksi mielestäni se, se on saatava nyt vastuuseen, jos ei muuten niin tällaisen veron kautta. Tähän asti olen tavoitteita aina pitänyt hyvin järkevinä, mutta ne, jotka kuvittelevat, tai jotkut kuvittelevat, että tällaisen finanssitransaktioveron kautta ei tavoitteeseen päästä, koska se, että muut alueet jäävät tämän ulkopuolelle, periaatteessa tekee koko homman tyhjäksi. Mutta täytyy sanoa, että komissio ottamalla nyt tämän kotipaikkaperiaatteen ja mahdollisen sen laajentamisen käyttöön hyvin kätevästi välttää tai estää tämän ongelman syntymisen. Ja näin päästään todella tilanteeseen, että verotulot, jos eivät nyt sataprosenttisesti, niin hyvin pitkälti kuitenkin tulevat onnistumaan. Joten tässä on löydetty aika järkevä tie. Kuitenkin valittelisin kovasti, jos meidän ei onnistuisi saada tätä veroa käyttöön käyttöön, no maailmanlaajuisesti sitä nyt tuskin uskallan edes toivoa, mutta edes Euroopan laajuisesti. Kaiken paino, mitä voi tapahtua, on se, että tässä nyt kriisin, tämän kriisin puitteissa Euroopan unioni jakautuu entistä pahemmin näillä yksittäisillä osa-aloilla. Se olisi erittäin ikävää ja siksi ymmärränkin oikein hyvin esimerkiksi Ruotsin ja Iso-Britannian huolet. Joten meidän täytyisi löytää sellainen tapa toimia, että kaikki 27 Euroopan unionin jäsenvaltiota voivat tähän hankkeeseen osallistua. Joka tapauksessa Tällä on ohjausvaikutus, koska vero mm, kannetaan niin ja lasketaan niin, että ne, jotka periaatteessa tällaisia finanssitransaktioita toteuttavat reaalitalouden ulkopuolella, siis sellaisia transaktioita, ähm, joiden kautta pyritään vain lisäämään äh, voittoa, mutta joilla ei ole minkäännäköistä panosta reaalitalouteen, että ne pannaan maksumiehiksi. Ja tämä hy- hyvä näin. Jos tällainen ohjausvaikutus saadaan toteutumaan, niin hyvä asia, koska näin olemme päässeet yhteen tavoitteistamme tämän veron suhteen. Se, että sitten viime kädessä kuluttaja joutuu ainakin suurilta osin tämän veron maksamaan, niin se nyt on aika varmaa suoraan sanottuna. Eli viime kädessä loppujen lopuksi toimijat pyrkivät joka tapauksessa tämän lisätaakan ohjaamaan eteenpäin kuluttajien harteille – mutta sen ei tulisi estää meitä tämän hankkeen ajamisessa kuitenkaan. Ja yhteenvetona voisin todeta, että kyllä me olemme tässä edenneet hyvin hyvinkin pitkälle tämän hankkeen suhteen, pidemmälle kuin olisin vielä vähän aikaa sitten voinut kuvitellakaan. Ja saa nähdä, miten tämä nyt sitten käytännössä toteutuu. Valittelen, vaikkakin oikein hyvin Ymmärrän vaalitaktisista syistä, että Sarkosi nyt yhtäkkiä on päättänyt ottaa veron käyttöön ihan nyt yksin. Se ei varmastikaan kyllä ole yhteisen edun mukaista. Eli jos tämä nyt ei onnistu 27 jäsenvaltion tasolla, niin sen on joka tapauksessa toteuduttava euroalueen sisällä kokonaisuudessaan. Ja jos nyt yksittäiset maat lähtevät näitä omia teitään kulkemaan ja ottavat käyttöön yhtä sun toista veroa, niin sittenhän tämä johtaa pelkkään kaaukseen. Komission kollega on täällä paikalla, hän saa puheenvuoron myöhemmin, mutta nyt seuraavaksi varjoesittelijä ECRstä Ivo, ole hyvä. Kui pane předsedající. Nejprve mi dovolte, abych všem kolegům a... Aivan ensiksi haluaisin toivottaa kaikille kollegoille oikein onnellista uutta vuotta kaikki varmasti jo halua, odotamme, että pääsemme hyvään yhteistyöhön tänä uutena vuotena. Hyvä puheenjohtaja, minullakin on joitakin kommentteja ja huomioita ja kerron ne teille nyt. Toiseksi uskon, että sekä esittelijä että komissio silloin, kun he ovat laatineet näitä asiakirjoja ja lähtevät sellaisesta lähtökohdasta, jonka mukaan tämä transaktio vero on toimi, jonka kautta pyritään rankaisemaan pankkisektoria sen käyttäytymisestä ja siitä, että se on aiheuttanut tämän taloudellisen kriisin, josta kärsimme. Haluaisin sanoa, että käsittääkseni olemme nyt kriisin keskivaiheilla. Emme vielä näe valoa tunnelipäässä on vielä hyvin varhaista ryhtyä osoittelemaan kriisin alkuperäisiä syitä. En myöskään usko, että pankit ovat olleet ne tahot, jotka kaikkien näiden vuosien aikana ovat aiheuttaneet kansallisten budjeteemme alijäämät. En usko, että pankki on ollut tässä suurin syypää. Toki pankit ovat löysällä kädellä lainanneet rahaa mutta kuitenkin on äh, edettävä varovasti ja ei ehkä ole oikein, että ensimmäisenä ryhdytään syyttelemään pankkeja. Tämä ensimmäisenä asiana. Sitten toinen asia. Minusta meidän pitäisi suhtautua asiaan hyvin avoimesti sanan symbolisessa merkityksessä mitä tahansa askelia otammekaan, voi olla, että pankit voivat sen lyhyellä aikavälillä absorboida, mutta pitkällä aikavälillä kyllä pankkien asiakkaat joutuvat maksumiehiksi. Loppujen lopuksi rikkinäiset astiat kyllä jäävät kuluttajien maksamiseksi, jos nyt ryhdymme pankkeja rankaisemaan. Joten en usko, että tämä olisi paras tie tästä eteenpäin. Minun mielestäni ei pitäisi myöskään puhua sellaisten toimien puolesta, jo, joiden kautta ei saataisi tietyn tapaista marginaalia, niin että voisimme ehkäistä sen, että tietyt yritykset jättäisivät Euroopan unionin emme varmastikaan elä sellaisia aikoja, joina nämä transaktiot, joista puhumme, ovat niin kovin relevantteja. Kyllä meidän pitäisi tässä toimia hyvin varovaisesti, koska vaarat ovat suuria. Meidän olisi myös ajateltava pitkällä aikatahtäimellä. Sitten kolmas tekijä, joka on minulle hyvin tärkeä, on seuraava. Jos tämä finanssitransaktiovero toteutetaan, niin ja se vaikuttaa kansallisten budjettien tuloihin. Se tulee vaikuttamaan EUn prosesseihin. EU tulee muuttamaan suuren osan omista tuloistaan. Tämä tulee muuttamaan tilannetta merkittävästi tulevaisuutta ajatellen. Minun käsittääkseni pitkällä aikavälillä olemme nyt ottamassa askelta kohti vaarallista tulevaisuutta, koska voi olla, että monet kansallisvaltiot muuttavat suhdettaan Euroopan unioniin. Ja sitten vielä viimeinen asia. Se koskee tätä veroa välineenä taistella veron kierto ja veropetoksia vastaan. Tällaisena kun tätä tointa nyt ehdotetaan finanssitransaktion muodossa, veronkierron yhteydessä minun mielestäni olemme nyt kyllä hävittämässä referenssimme. Emme varmasti tule välttämään petoksia ja joissakin tapauksissa tämän toimen kautta voidaan jopa edesauttaa veren, veropetoksia. Varjoesittelijänä ryhmän nimissä suhtaudun tähän hyvin skeptisesti ja joka tapauksessa hyvin varovaisesti ja varautuneesti. Kiitoksia. Kiitokset Ivo ja sitten äh, Pasko Kaffan seuraavaksi. Bien, bonjour. Päivä. Yritän puhua nopeasti, koska puheenjohtaja pyysi. Ensimmäinen kohta. Anni Podimatahan sanoi jo tässä oleellisen, sillä Ähm, meidän täytyy poliittisestikin ottaa nämä asiat huomioon. Ensimmäinen kohta puheenvuorossani koskee tätä asuinpaikkaperiaatetta. Minusta meidän täytyy tukeutua siihen, koska kyseessä on järjestelmä, joka mahdollistaa todella sen, että voidaan vastata useisiin kysymyksiin, jotka muuten aiheuttaisivat ongelmia, jos valittaisiin äh, toimintapaikka, kaupankäyntipaikka pohjaksi. Meidän täytyy tarkastella myös toita periaatetta, joka on mahdollinen Eli katsotaan tätä asiakkaan kannalta riippumatta siinä, missä transaktio tapahtuu. Jos kyseessä on eurooppalainen alihankkija, niin, niin tässä vaiheessa sitten voidaan tietysti pohtia sitä, että vero kerätään vaikka toimijat eivät olisi eurooppalaisia. En tiedä, oletteko tässä samaa mieltä, mutta minun mielestäni sitä kannattaa katsoa. Ja Ainakin sellaisessa tapauksessa silloin, kun tällainen asuinvaltioperiaate ei toimi. Ja toinen kysymys koskee tätä Euroopan sisäistä asteikkoa. Tietysti kun jos puhutaan maailmanlaajuisesta verosta, niin se on erittäin hyvä asia, tai 27 valtion välistä verosta. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että Britannian hallitus saattaisi seuraavien viikkojen aikana muuttaa mielipidettään Ainakin olen saanut tämän kaltaista tietoa. Ja se on se lisäarvo, kun tulee tästä mietinnöstä, jota nyt ollaan te- tekemässä. Eli se, että tiedetään, että pitäisikö tämä järjestelmä ulottaa yli 27 jäsenvaltion ja muihinkin kuin eurovyöhykkeen valtioihin. Jos voidaan saada poliittinen sopimus tässä suhteessa aikaiseksi, niin minun mielestäni meidän täytyy silloin pohtia näitä teknisiä kysymyksiä ja tarkastella sitä, mitkä ovat nämä toteutettavuusperiaatteet, jos yhtenäisen markkinoilla asia toteutetaan. Sillä ongelmia saattaa syntyä yhtenäismarkkinoilla heti, jos kaikki eivät ole mukana. Ja jos me haluamme lähtökohtaisesti jo lähteä pienemmästä mittakaavasta, niin silloin meidän täytyy teknisesti katsoa, mitä työkaluja meillä on käytettävissämme, jotta tätä veroa voidaan hyödyntää ilman, että jotenkin toimita yhteismarkkinoiden sääntöjä vastaan. Ja näin ollen tämä esitys täytyy vielä esittää. Kolmas kohta, jonka haluan ottaa esille, koskee sitä, kuka sitten on loppukädessä tämä maksaja. Täällä puhuttiin, että se on kuluttaja. Jos katsotaan, että kuka tällä hetkellä lobbaa sen puolesta, että voitaisiin välttää tämän veron täytäntöönpano, ja kun katsotaan sitä, että missä on tämä suuri enemmistö, millä tavalla tehdään nämä suuret määrät transaktio, transaktioita päivittäin, niin nähdään kaksi häviäjää. Ne yritykset, jotka tekevät tradingia usein, ja sitten pankit ei silloin, kun ne palvelevat kuluttajia, vaan toimivat omaan laskuunsa pitääkö pankit laittaa maksamaan ja millä tavalla ne voivat sitten kerätä näitä, kerätä näitä kuluja eteenpäin ja menevätkö ne kuluttajalle suoraan, koska kyseessä on loppukuluttaja, niin silloin nämä kulut saattavat kohdistua siihen itsensä. Eli nämä kaksi suurta toimijaryhmää, silloin kun katsotaan transaktioita, ovat olemassa lobbyien liitto Yhdysvalloissa ja myös Euroopassa, jotka vastustavat finanssitransaktioverojärjestelmää. Nämä lobbausryhmät muodostavat, muodostuvat huippunopean kaupankäynnin eli trading-yritysten edustajista. Lopuksi sitten äh, haluan tässä vakuuttaa Wolf Klintzille sen, että iltapäivästä lähtien Ranskan tahto toimia ihan yksin on jo paljon pienempi kuin eilen illalla. Angela Merkel ilmeisesti on kyennyt tässä uudelleen suuntaamaan tiettyjä asioita ja jos Ranska kuitenkin sitten päättää sitten siirtyä eteenpäin yksin, odottaen sitä, että muukin Eurooppa toimisi, niin se ei vaikuta joukkovelkakirjalainoihin eikä johdonnaisiin pelkästään osakkeisiin. Ja Ja silloin se, se tulisi sellaisen veron sijaan, pörssiveron sijaan, joka vuonna 2008 Sarkozy poisti markkinoilta. Eli tämä on saman hallituksen poistama vero ja uusi korvaisi sen. Ja tässä ollaan erittäin kaukana vielä yhteisestä eurooppalaisesta finanssitransaktioverojärjestelmästä. Kiitoksia sitten Jürgen Klute. Kue. Kiitos Wolf. Minäkin haluaisin puolestani toivottaa teille kaikille oikein hyvää uutta vuotta ja toivon, että yhteistyö tässä valiokunnassa sujuu yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Meidän varjoesittelijämme herra Portas ei nyt ole tänään paikalla, joten puhun hänen puolestaan. Periaatteessa me tuemme tätä ehdotusta. Näinhän olemme todenneet jo Ani Podimatan oma mietinnön kohdalla tuolloin tämän tukemme saattoi nähdä niin muutosesityksissämme kuin äänestyskäyttäytymisessäkin. Niin mitä tähän kotipaikkaperiaatteeseen tulee tuen tätä ehdotusta? Se on järkevä tapa toimia. Ja näin voidaan äh, estää äh, veronkiertoa tai veropakolaisuutta erityisesti, jos äh, tämä vero joudutaan ottamaan käyttöön vain euroalueella ainakin aluksi kyllähän tietenkin parempi olisi, jos se saataisiin käyttöön koko Euroopan unionin alueella, mutta jos ei, niin ähm, äh, edes sitten euroalueella. Tässä sitten tietenkin Lontoon City jäisi tosin ulkopuolelle. No, kyse on nyt siis todella siitä, että finanssialan ja pankkien tulee osallistua tämän kriisin kustannuksiin. Se on poliittisestikin todettuna aivan välttämätöntä kun ajatellaan kaikkia niitä toimia, jotka kohdistuvat kansalaisiin, niin ei, emmehän me voi jättää finanssialaa ulkopuolelle niin, että se ei joudu minkäännäköistä vastuuta kantamaan. Tätä eivät äänestäjämmekään mitenkään voi ymmärtää. Totta kai finanssialan kustannuksiin osallistuttava. Ei kyse ole mistään rankaisemisesta, ei vaan kerta kaikkiaan finanssialan osallistumisesta tämän kriisin kustannuksiin se, mitä ECR-kollega tässä sanoi, on mielestäni aika tarpeetonta keskustelua. Kyllä finanssialalla on tässä oma osuutensa. Toki jäsenvaltiot ja valtiotkin ovat tehneet virheitä, mutta ei kyse nyt ole siitä, vaan kyse on siitä, että ne, jotka tähän osallistuvat, antavat oman panoksensa. Ja siitä, <laughs> siitähän tässä koko asiassa on kyse. Finanssiala tarvitsee sääntelyä ja myös hiukan kutistamista. Näinhän ovat jopa alan omat edustajat todenneet viikonloppuna. Erässä Lontoon City pankkiiri, pörssimeklari totesi, että koko sektoria tulisi kutistaa. Ja varmasti tämä transaktiovero voisi antaa tähänkin panoksensa. Siis finanssialasta on tullut liian suuri, se on paisunut liian suureksi ja sitä täytyisi saada kyllä kutistumaan. Ja veronkierto, veron pako, no tästä on jo sanottukin, Eurooppa alueena on niin suuri, että aika pieni riski tässä on. Pikemminkin kysynyt on ehkä siitä, että mihinkä he voisivat täältä <laughs> paeta. Eipä niitäkään paikkoja kovin paljon ole. Ja todella minäkin uskon, että yritykset aivan varmasti pyrkivät siirtämään tämän äh, uuden veron kuluttajien maksettaviksi, mutta ei se mielestäni kauhean suuri ongelma ole, koska kuluttajat ovat osa tätä järjestelmää. Ja kyse on siis kuluttajista, jotka voivat tähän peliin osallistua <laughs> siksi, että heillä rahaa on, niin kyllä minun mielestäni periaatteessa on varsin ongelmatonta se, että he myös osallistuvat tämän veron maksamiseen. Siis pankithan tässä nyt ovat vain itse asiassa välikäsiä välittäjiä niiden välillä, joilla rahaa on niin paljon, että he voivat rahaa tällaiseen pelaamiseen käyttää. Joten eh, en minä tätä pidä ongelmana, vaan ihan reiluna toimintana. Joten Gue ei pidä tätä ongelmallisena, enkä minä ollenkaan haluaisi edes yrittää estää sitä, että tämä vero kaatuu kuluttajien niskaan. Sehän tässä nyt on tavoitteena. Kyse on rahoitusmarkkinoiden sääntelemisestä Euroopan unionin tasolla. Ja sittenhän se nähdään, tulevatko tässä kaikki olemaan mukana. Tilanne kehittyy. Kiitos. Jön Klute. Kiitokset Jürgen Klute. Minulla on täällä vielä 12 puheenvuoropyyntöä ja Komissionkin on tarkoitus käyttää puheenvuoroja samoin vielä sitten esittelijämme Podimaatan lopuksi. Joten ne, jotka nyt vielä puheenvuoron käyttävät, niin puhukaa nyt ihmeessä lyhyesti. Minuutti korkeintaan puolitoista. Me panemme täällä kellot käyntiin. Kerron, ketkä tässä nyt puheenvuoron saavat. This is Vicky Ford, then Karl Haglund, then Liam Hong Gok, Äh, Dirk Epping, Marta Andreassen, Jean-Paul Gauzès, Olle Schmidt, Marianne Thyssen, Sven Giegold, Danuta Hübner, Werner Langen, Udo Bullmann. Also das erste... Vicky Fortis, siis ensimmäisenä, ole hyvä. I hope 2012... Kiitos, hyvää uutta vuotta. Toivottavasti tämä vuosi on sellainen, jolla voidaan keskittyä kilpailukykyyn, äh, kasvun ja rahoituspalveluiden vakauttamiseen. Jos puhutaan globaalista verosta, niin silloin ne esittäisi ehkä samankaltaisia kommentteja kuin nyt ja haluaisin keskittyä kysymyksiin, jotka liittyvät kasvuun, siihen kuka maksaa ja miten tämä vaikuttaa likviditeettiin, joka on tärkeää rahoitussektorilla. Ensinnäkin komission oma vaikutusanalyysi osoittaa, vaikutus, vaikutusanalyysi osoittaa, että tämä vaikuttaa 1,7 prosentin BKT-tasolla kasvuumme. Tämä ennen kuin edes puhutaan siitä, että mahdolliset transaktiot saattavat siirtyä EUn ulkopuolelle. Kollegat sanovat, että ei tässä kannata olla huolissaan, mutta Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kokemukset osoittavat, että kyllä kannattaa. Eli transaktiot siirtyvät ulkomaille. No, kuka sitten maksaa? Eivät rahoituslaitokset. Minusta niiden pitäisi ehdottomasti olla mukana maksamassa oma osuutensa veronmaksajille. Ja itse asiassa olen sitä mieltä, että veronmaksajien ei tarvitsisi jatkuvasti nyt maksella rahoituslaitosten kustannuksia. Mutta kuka sitten loppujen lopuksi maksaa? Ne ovat eurooppalaiset sijoittajat. Jos katsotaan ensimarkkinoita, niin sekundärimarkkinoilla tapahtuneet transaktiot ovat tässä tärkeitä. Mitkä ovat ne sijoittajat, joista puhun? Esimerkiksi eläkerahastot. Meillä on eläkekriisi. Olen huolissani meidän kaikkien vakuutusmaksuista. Olen huolissani todellisista yrityksistä, niistä, jotka valmistavat tuotteita, jotka haluamme säilyttää Euroopassa. Me tarvitsemme pitkän aikavälin investointeja, tarvitsemme sitä, että sijoittajat investoivat valtion lainoihin Me tarvitsemme myös yksityisiä investointeja, jotta luodaan tuo, työpaikkoja globaalissa taloudessa. Meidän tulisi myös antaa verokannustimia pitkän aikavälin sijoittajille eikä rankaista heitä. Minä tavalla siis luodaan sellainen vero, joka hyödyntää pitkän aikavälin investointeja. Se on se kysymys, jota meidän täytyisi käsitellä. Tämä rakenne ei ainakaan sitä tee. Jotkut sanovat, että kyseessä on aivan pieni määrä, 0,1 prosenttia. Minä olen piensijoittaja. Minun pitkän aikavälin sijoitukseni ja pitkän aikavälin eläkkeeni haluan, että ne ovat matalariskisissä sijoituksissa. YK on Yhdistön kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen rahastot ovat tällaisia. Jos sijoitan Saksaan, maksan 0,1 prosenttia liittyessäni ja 0,1 prosenttia kun poistun sieltä ja olen loppujen lopuksi menettänyt 10 prosenttia vuosittaisesta tulostani yhden investoinnin vuoksi. Se ei ole mikään pikkuraha. No sitten kun puhutaan likviditeettistandardeissa, ehkä kaikkein tärkein osa tätä kriisiratkaisua on se, että meidän täytyy välttää se, että markkinat eivät kuivu kokoon. Nämä ovat nimenomaan esittelijän sanoja silloin, kun esittelijä teki tällaisen mietinnön. Millä tavalla tunnistetaan se, mikä ovat markkinoita luova transaktio ja mikä ei? Kun katsotaan kasvua ja investointeja, niin meidän täytyy olla myös huolissamme likviditeetistä. Eli kyllä, jos tässä olisi kyseessä globaali transaktio, vero, eikä ole mahdollista muuttaa alueen ulkopuolelle, niin silloin en kommenttaisi näin. Mutta jos tässä kohdistetaan vain tämä sellaisen, no nyt ilmeisesti puheenjohtaja keskeyttääkin tähän väliin, mutta minusta tämä ehdotus ei mene siihen suuntaan, mitä puheenjohtaja sanoi, ja tämä on huolestuttava asia ei pelkästään yhdistyneelle kuningaskunnalle, vaan myös koko eurovyöhykkeelle. Kiitos. Tässä meni kyllä reilusti yli se minuutti. Toivoisin, että muut tekisivät tähän verrattuna parannuksen. Seuraavaksi Carl Haglund. I'll do my best. Kiitos puheenjohtaja. Yritän parhaani. Ensinnäkin kiitos esittelijälle. Minullakin oli omia huolenaiheita kollegani Volt tässä takana niin itse asiassa niitä jo nostikin esiin. Mielestäni on kummallista, että kukaan ei keskustelussa ole nostanut esiin vaikutusarviointia Rova Fordia lukuun ottamatta. Tämä vaikutusarviointi nimittäin ei ole veronkäyttöönoton suhteen mitenkään hirvittävän myönteinen, joten nä, oletan, että useimmat teistä jo ovat sen lukeneet. Jos ette, niin lukekaa ihmeessä kyllä se osoittaa, että ei tämä vero olekaan ongelmaton ole. Toiseksi olen erittäin huolissani keskustelusta kaikkialla Euroopassa. Nyt voimme nähdä, että poliittisista syistä muun muassa Ranskassa jotkut, tai Ranska jotkut haluavat edetä yksin odottamatta muita, ja tämä ei mielestäni kyllä pitkällä aikavälillä ole kovinkaan toivottavaa toimintaa. Todennäköisesti niin kuin vihreä kollega totesi, britit jäävät joka tapauksessa ulkopuolelle, todennäköisesti Ruotsikin. Ja olen hyvin huolissani siitä, mitä tapahtuu Helsingille, jos äh, Tukholma jää ulkopuolelle äh, ja Helsingin pörssi on mukana tai Helsingin rahoitusmarkkinat kamalan huolestuttavaa. Tiedän, että ystäväni Ulla Smith tässä vieressä ei ollenkaan tätä pelkäisi, mutta minä kyllä. Tiedän, että ainakin Pohjoismaissa pankkiala on hyvin integroitunutta, joten jos jotkut ovat mukana ja toiset eivät, niin se olisi kyllä suuri ongelma. Ja tämä osa keskustelua on nyt vielä jäänyt hiukan tyhjäksi. Ja todella, jos sitten käy niin, että me piensijoittajat kannamme tämän vastuun, eivätkä rikkaat pankkiirit, niin se olisi kyllä mielestäni varsin valitettavaa. Ja tämän lisäksi täytyisi muistaa, että tällainen usein tapahtuva kauppa, sitä voisi kyllä säännellä muullakin tavoin kuin tällaisen veron kautta. Ja lopuksi puheenjohtaja, kun sanomalehtiä tuossa joulun aikoihin luki, asiasta paljon kirjoitettiin, niin äh, on myös monia ehdotuksia siitä, äh, mihin nämä kannetut verovarat voidaan käyttää. Anne Jensen, joka on esittelemme omien varojen suhteen, varmaankin voi keksiä monia tapoja käyttää nämä rahat Euroopan unionin puitteissa. Jotkut maat haluavat käyttää rahat itse omissa budjeteissaan, toiset haluavat antaa ne kehitysapun Afrikkaan ja kolmannet käyttää ne johonkin muuhun, joten rahat on käytetty monen kertaan aina kun niitä olisi kerätty. Kiitoksia sitten liian. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. No minusta Haglund puhui vähän karikoiden tästä aiheesta. Yksi veron äh, tavoitteista on kerätä varoja yhteisön budjettien varten ja tästä tullaan sitten keskustelemaan eurooppalaisten sääntöjen mukaan. Jos nyt Afrikan maita pitää auttaa tai äh, rakennerahaista ja niin siitä keskustellaan. Toinen veron tavoite on äh, vaikeuttaa keinottelua ja siinä suhteessa on tietenkin kiusallista, jos Euroopan unionista toteuttaa ja Yhdysvallat eivät. Haluaisin onnitella komissiota siitä, että se on pitänyt kiinni sitoumuksistaan tässä asiassa. Me Euroopan sosialistit olemme pahoillamme joistakin aloitteista, joista täällä jotkut ovat puhuneet, jotka uhkaavat tehdä tyhjäksi tämän yhteisen työn, jota ollaan rakentamassa. Tästä yhdessä tehdystä työstä komissio on tehnyt aivan oikein, kun se on työstänyt kotipaikkaperiaatetta tämän veron yhteydessä, mutta haluaisin nopeasti korostaa sitä, minkä luonteisia ovat ne transaktiot, joita tällä tarkoitetaan. Emme ymmärrä, miksi täällä on kaksi verokantaa. Yksi osakkeita ja obligaatioita varten ja toinen johdannaisia varten. Vielä vähemmän ymmärrämme sen, miksi johdannaistuotteet, jotka ovat hyvin keinottelulle alttiita, ovat paljon vähemmän verotettuja kuin osakkeet ja obligaatiot kuitenkin reaalitalous niistä hyötyy. Haluaisimme tähän selvitystä. Edelleen transaktioista halusin muistuttaa, että alun perin Tobinin veroja oli tarkoituksena todella puuttua va- valuuttamarkkinoihin niin, että estettäisiin markkina- ja keinottelu tiettyjen valtioiden valuuttaa kohtaan, valtioiden, joiden politiikkaa ei olisi markkinoiden intressien mukaista. Ei voida sulkea pois sitä, että tänä päivänä olisi huonojakin syitä spekuloida euroa vastaan tulevaisuudessa, emmekä voi olla käyttämättä tällaista välinettä valuuttamarkkinoilla niin, että voitaisiin suojata euro tällaiselta hyökkäykseltä, mutta tällaista, tällaista keskustelua tulevaisuudessa meidän pitäisi käydä, koska toistaiseksi meillä ei ole valuutanvaihtopolitiikkaa. Thank you, Mr. President. I regard the FGT as... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minun mielestä finanssitransaktiojärjestelmä on niin kuin ampuisi itseään nilkkaan. Se heikentää talousjärjestelmien toimia ja varsinkin finanssisektorin toimintaa. Se, mitä tapahtuu, on se, että mitään yhteisymmärrystä ei saada globaalisti, ehkäpä ei edes päästä EU-ssa yhteisymmärrykseen. Ranska menee eteenpäin omillaan. Menkää vaan. Ranska on ottanut käyttöön 35 tunnin työviikonkin 90-luvulla, joka täysin vesitti kilpailijoiden toiminnan. Ja aina kun näen Sarkozyn televisiossa, niin hän kertoo taas uudesta verotuksesta. Äskettäin hän puhui sosiaalisesta alveesta ja mietin vain sitä, että miksiköhän sosiaalistit edelleen tarvitsevat presidenttiehdokkuussa. Semmoinenhan nyt jo on olemassa, hänen nimensä on Sarkozy. Ja kun on pyritty pitämään huolta Ranskasta sosiaalimallista, niin Puhutaan aina Puhutaan aina voista ja siihen tarvittavasta rahasta. Ja tällä tavalla pelkästään eurovyöhykkeestä tulee stagnaatiovyöhyke. Kiitos sitten Martta Andreasen. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni on aika uskomatonta, että me käymme nyt juuri tällä hetkellä tätä keskustelua finanssitransaktioverosta, joka todennäköisesti otettaisiin sitten käyttöön parhaassa tapauksessa vuonna 2014, kun lehdistö taas juuri tässä ja nyt keskustelee ylipäätään euron selviytymisestä. <laughs> Mielestäni tämä on kyllä aivan uskomatonta. Ja mielestäni tässä ollaan täysin tietämättömiä siitä, mitä tosi elämässä, todellisessa maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Niin kuin yleensä komission ehdotukset, tämäkin on aikaa tällainen epäselvä. Ja yksi päähuolenaiheita niin on juuri se, mihin nämä rahat sitten on tarkoitus käyttää. Itse budjettivaliokunnassa totesin, ja budjettivaliokunta on, haluaa kovasti nyt huolehtia tulevien budjettien omista varoista komissio on tehnyt aika tehottomasti työtään talousarviohallinnassa ja nyt me annamme komissiolle vielä lisää rahaa, jotka se voi sitten tehottomasti käyttää. Kuka valvoo ja huolehtii siitä, että nämä rahat käytetään kunnolla? Kuka huolehtii siitä, että loppu kuluttaja ei joudu maksamaan viuluja? Niin kuin on mainittu aiemminkin, tällä tulee olemaan kielteinen negatiivinen vaikutus talouteen. Komissio omassakin vaikutusarviossaan tämän toteaa. Miksi me ajamme tätä vanhaa asiaa jälleen kerran? Niin, ei minä nyt sitten enempää ollutkaan aikaa. Kiitos. Kiitos, Jean-Paul. Niin, tämä pyrit puhumaan lyhyesti EPPlle. EPPn kanta finanssitransaktioverosta on aivan selvästi tuotu esiin. Ai se olikin toinen mikki, niin se siis selvästi tuotiin esille edellisessä päätöslausumassa, eikä ole mitään syytä muuttaa sitä, mutta tietenkin tarvitaan sel- selvennyksiä. Täällä viitattiin soveltamisalan maailmanlaajuinen taso tuntuu epärealistiselta, ainakin tarvittaisiin Euroopan taso ainakin euroalue, tästä olemme yhtä mieltä sitten Toinen selvitys koskee siitä, kuinka varat käytetään nyt, kun kuullaan eh, näiden verojen tuotteesta, niin täällä juuri muistutettiin, että, että käyttöys, käyttökohteita on paljon, eikä samat eh, rahat voi, voi mennä kolmeen paikkaan, eh, eikä niitä voida käyttää kolmen kertaan niin, että tämä on tämän kalenterisattumaa, että eh, nämä Ranskan lausumat annettiin juuri viikonloppuna. En usko, että Podimaata oli niiden alkumpanijana tai inspiroijana voivana, mutta voidaan, olisi nyt suhteellistettava tilanne, että Ranskassa ollaan tärkeä, tärkeiden vaalien alla, siellä on presidenttivaalit tulossa ja siellä vähän ylireagoidaan sekä opposition että lehdistön taholta, kun kuunnellaan purue presidentti Sarkosin kommentteja, voidaan kyllä todeta, että, että se kanta, jonka mukaan Ranska voisi mennä yksin on tarkoitettu vain siinä tapauksessa, mikä muu ei toimi. Se on kyllä hyvin selvästi sanottu tänäänkin, tänäänkin keskipäivällä, kun hän tapasi Rova Merkelin. Kiitoksia. Olli Schmidt. Kiitos sitten Olli Schmidt. I, I don't like to dis- Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. En mielelläni ole kanssanne eri mieltä. Se on tavallisesti näin ei ole, mutta tässä yhteydessä nyt kyllä olen eri mieltä. Se johtuu siitä, että itse asiassa olen huolissani siitä, mitä tapahtuu. Kuten tiedätte, kyllä minä voin verot hyväksyä, aika korkeankin verotuksen, jos verotus on oikea ja oikeudenmukainen. Eikä, eivätkä minun mielestäni Epin esittävät kommentit ole arvokkaita, sillä kyllä sinunkin maasi tarvitsee veroja. Niin, että tulot jaetaan oikeudenmukaisella tavalla. Mutta vaikka tiedän, että komissio on aina sanonut, että Ruotsin, koe, eh, Ruotsin kokemus ei ole arvokas tässä yhteydessä, niin minusta tuntuu, että se kuitenkin voisi sitä olla. Vaikutusanalyysi itse asiassa pyrkii tätä valottamaan. No, mutta minä olen varovainen. Mutta vaarana saattaa olla tietysti, että se, että Helsinki kuuluu tähän mukaan ja niin Tukholma ei, se olisi aika paha asia. Kuten sanoitte, sanoitte hyvän puheenjohtajan Wolf, niin tämä saattaa olla mm, tuoda lisäjakaumia Eurooppaan. Se on kaikin puolin huono. No ei minun tarvitse näitä kaikkia argumentteja toistella. Kysymykseni on... Haluaisin kysyä teiltä kolmelta. Annilta, esittelijältä ja Sirpalta. Ja myös sinulta, Pascal. Miten vähän osallistuja voi olla? Ranska, no se voidaan ainakin ottaa erikseen. Saksa, Ranska, onko se jo riittävää? Onko 15, 17 riittävästi? Italia ulkopuolella, Kreikka ulkopuolella. Joku raja tässä kuitenkin on. Ja tähän täytyy saada vastaus, jos halutaan saada tässä valiokunnassa suuri enemmistö asian taakse. Minun mielestäni tämä on Euroopan kysymys. Varmasti Karl Haglundkin olisi samaa mieltä. Kaikki ovat varmaan yleisesti sitä mieltä, että jotain täytyy tehdä äh, rautasektorille, pankeille ja niin edelleen. Niin, siitä tässä nyt on kysymys. Ja me sitten olemme myös tästä huolissamme omalta puoleltamme. Mutta minusta tämä on huono ratkaisu. Tämä on huono idea. Se estää markkinoiden toimintaa. V-lääkkeitä kaikki. Ei meidän tulisi ehdottaa sellaista, mikä on huono symboli. Kysymykseni teille on se, että miten vähän näitä maita voi olla? Uh, I give you my answer right away, Ole. Ole, minä vastaan heti. Minun mielestäni mukana on oltava 27 EU-jäsenvaltion, jos se ei ole mahdollista, niin euroalue kokonaan ja suurena todennäköisyytenä sitten se, että euroalueen konkreettisen kokemuksen pohjalta muut liittyvät pian tämän jälkeen mukaan. Muuten tämä ei ole mahdollista. Sitten puheenvuoron saa Marian Taisen. Ole hyvä. Taisen. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Olen hyvin iloinen siitä, että tässä monet ovat olleet tarpeeksi fiksuja, voidakseen myöntää, että ovat muuttaneet mieltään. Itse kannatan tätä finanssitransaktioveroa suunnilleen komission ehdottamana. Miksi? Siksi, että uskon, että se voi auttaa tätä kovasti riskeihin perustuvaa toimintatapaa finanssialalla ja markkinoilla muuttamaan ja näin sääntelemään markkinoita paremmin. Tällaisen finanssitransaktioveron kautta voimme rajoittaa tätä alaa ja näin ehkä tätä kautta sitten rajoittaa sitä mahdollista eh, saastumista tai tarttumisvaikutusta, joka voi olla tältä alalta muuhun yhteiskuntaan, muuhun talouteen. Ja näin eh, uskon, että kun samalla eh, toimimme pankkialan muuttamiseksi, niin voimme vähentää näitä riskejä, joita koko yhteiskunnalle syntyy. Ja luonnollisesti tämä vero antaa yhteiskunnallisen tärkeän panoksen ja näin tätä kautta ehkä lieventää sitä kielteistä puolta, joka siinä voidaan nähdä olevan. Ja joka tapauksessa tässä kyse on hyvin monien jäsenvaltioiden rahoista. Me olemme maksaneet, monet jäsenvaltiot ovat maksaneet hyvin paljon valtion kassasta tämän kriisin hoitamiseksi ja siksi nyt täytyisi tämä alakin saada mukaan. Tämä on mielestäni tärkeä tavoite. Ja kun katson tätä ehdotusta sellaisena, niin on tässä nyt pari kysymystä, jotka mieleen nousevat. Ja meidän täytyisi todella tarkastella myös näitä kaikkia yksityiskohtia ja niin, että transaktiot, jotka todella liittyvät reaalitalouteen, voidaan jättää ulkopuolelle, esimerkiksi eri ryhmien väliset transaktiot. En ymmärrä, miksi yrityksen sisäiset transaktiot tulisi kattaa tällä verolla. Ja samoin sitten katsoa, että saadaan tällaisia riskitransaktioita Eh, eh, estettyä ja että esimerkiksi eläkkeisiin liittyvät transaktiot jättäisiin eh, tässä poikkeuksella ulkopuolella. Toivotan todella menestystä myös esittelijälle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sven. Yeah, just a few remarks uh, on, on the Niin, vain muutama kommentti tästä keskustelusta. En nyt halua toistella sitä, mitä olen aiemmin sanonut Tietääkseni täällä on kuultu kolmesta eri asiasta puheenvuoroja. Ensimmäinen, onko tällainen vero täysi katastrofi, aivan kuten jotkut totesivat, jos se täytäntöön pannaan joko Euroopan unionissa tai eurovyöhykkeellä pelkästään tai vain kansallisesti. Ja ihan outoa kyllä on se, että jotkut tämän veron variaatiot ovat jo olemassa ja siitä syystä en oikein ymmärrä, miksi puhut tuohon äänen, äänensävyyn, Viki. Teillähän on leimavero yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitten puhut siitä, miksi tämä ei toimi ja miksi se toimii. Miksi täällä ollaan aggressiivisia tästä kysymyksestä? Ja osoitetaan, että tämä nyt vesittää koko rahoitusmarkkinat. Se on aivan liian vahvasti sanottu. Meidän täytyy puhua sitä rauhallisesti. Lisäksi ymmärrän, että Ruotsilla on myös ollut toisia kokemuksia. Se on ottanut käyttöön tällaisen finanssitransaktioveron, joka tuhosi markkinat. Se oli hölmöä tehdä noin, mutta siitähän me emme nyt puhu. Me puhumme komission ehdotuksesta ja komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan rajoitetaan veronki veropetoksia. Ja se on ehdottoman tärkeää. Eikä ole mikään maailmanloppu sekään, jos yksittäiset jäsenvaltiot ottavat tämän tapaiset leimavarat käyttöön kuten yhdistyneessä kuningaskunnassa. Siitä syystä minä en ymmärrä, miksi nyt keskustellaan niin valtavasti Sarkozyn kommenteista. Ne olivat hieman epätarkkoja, niin kuin ne aina ovat. Mutta ei se ole mikään syy siihen, miksi pitäisi tästä tehdä tällainen katastrofi. Hänhän pelkästään vaan sanoa, että Jos Euroopan unionissa ei päästä se eteenpäin, niin pohdimme sitä, mitä me voimme kansallisesti tehdä, aivan kuten jotkut jäsenvaltiot jo tekevät. Ja hän, hän itse vuonna 2008 lakkautti Ranskan version leimaverosta. Miksi tämä nyt on niin valtava katastrofi, jos hän ottaa se uudelleen käyttöön? Hän on esittänyt avoimen shekin Ranskan äh, rahoitusteollisuudelle, mutta se oli väärin. Ja mutta jos hän nyt haluaa tämän veron käyttää, niin miksei? Ja lopuksi sitten vielä veropetoksen rajoittamisesta ja sitä, siitä, minkälaisia sopimuksia ihmiset ovat tehneet, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, jossa tätä veroa hyödynnetään. Pitäisikö näiden sopimusten silloin juridisesti olla täytäntöön pantavissa, jos leimaveroa ei ole maksettu tai transaktioveroa ei ole maksettu? Tätä ehdotti eurooppalaisen oikeuden professori Löwen Dennis. Minun mielestäni tämä on mielenkiintoinen ajatus. Toinen ajatus, jota tulisi pohtia, koskee sitä, että pitäisikö meillä olla jonkunlainen maksu, jos jotkut yritykset muuttavat mutta nämäkin ovat epätarkkoja ehdotuksia. Lopuksi, jos emme onnistu globaalisti muokkaamaan tätä niin, että muut maat voivat päästä siihen mukaan, niin silloin pitäisi siirtyä kohti globaalia veroa ja sitoa tulo selkeästi siihen, että taistellaan äh, ilmastonmuutosta ja yleistä köyhyyttä vastaan. Se on ainakin tärkeää tapa, jolla muut valtiot saadaan mukaan. Jos me unohdamme tämän alkuperäisen säännön, eli sen miksi tämä vero on tullut esille, niin luomme myös ongelma siitä, että emme kykene vakuuttamaan muita maita siitä, että kannattaa liittyä. Ja YKssa innovatiivisen rahoituksen työryhmän työ jatkuu. Eurooppalainen hanke tulisi yhdistää näihin pyrkimyksiin, eikä saa unohtaa globaalia toimintaa. Siellä kustannukset täytyy maksaa ja tämä vero on yksi kaikkein elegantimmista tavoista suoriutua noista kustannuksista. You're the next. Kiitoksia sitten Danuta Hybner. I, I still... Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kyllä vielä epäilykseni. Täytyy sanoa, että kuulun niihin, jotka katsovat, että verouudistuksia ei tulisi päättää poliittisen prosessin kautta. Katson, että niitä tulee pohtia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia tulee pohtia huomattavasti syvällisemmin. Ja tällä verolla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa työllisyyteen. Olen samaa mieltä siitä, että finanssialaa tulee verottaa jollakin tavalla, mutta jos olemme vakavissamme tämän ehdotuksen suhteen, niin miksi emme täällä Euroopan parlamentissa pohdi tätä asiaa vakavammin ajatellen, ajatellen vakavammin esimerkiksi näitä sitä, että ALV otettaisiin alalla käyttöön tai näistä poikkeuksista alalla luovuttaisiin, erityisesti nyt kun puhutaan joko euroalueesta tai koko Euroopan unionin laajuisesta verosta, joka saattaisi olla myös taseeseen liittyvä. Eli kyllä meillä vaihtoehtoja on. Ja se, että että laajennettaisiin veroa finanssialalla luonnollisesti voi vähentää sitä painetta, mikä tällä hetkellä kohdistuu kotitalouksiin ja yrityksiin, jotka luovat työpaikkoja, mutta tämä myönteinen vaikutus saatetaan menettää, jos käy niin, niin kuin monet teistä olette epäilleet, että tämä vero sitten kuitenkin viime kädessä siirtyy kuluttajan maksettavaksi. Mitä tulee mahdolliseen toiminnan siirtymiseen muualle, niin mielestäni tässä ehdotuksessa ei olla ihan loogisia, sillä jos me uskomme, että finanssitransaktiovero vaikuttaa voimakkaasti näihin eri finanssitransaktioihin, niiden määrään, niin onko tätä nyt todella otettu huomioon vaikutusarvioinnissa? Eihän ole mitään takeita siitä, etteikö FTT johtaisi siihen, että toiminta siirtyy pois EUsta. Ja jos tämä näin voimakkaasti vähentää keinottelua, niin kuin nyt tässä uskotaan, niin en ole tästä oikein varma, mitä Wolf Clint sanoi tästä ohjailun vaikutuksesta, niin se jää tässä puuttumaan ja se nyt olisi äärimmäisen tärkeää, joten minun mielestäni meidän täytyisi käyttää enemmän aikaa tämän implementoinnin suhteen niin, että voisimme nähdä ja vahvistaa näitä myönteisiä vaikutuksia ja laimentaa kielteisiä tällä hetkellä hän vaikuttaa siltä, että maailmanlaajuista veroa ei ole mahdollista saada aikaan tai käyttöön, niin meidän täytyy kyllä huolehtia siitä, että Euroopan unioni ei joudu tässä sitten vaikeuksiin. Kiitos. Kiitos Venne Langen. Kiitos. Minä sanoisin myös sanaisen näistä perusteluista ja sitten vaikutuksista. Mielestäni perusteluna se, että finanssialan täytyy osallistua, on väärä perustelu, koska viime kädessä kuluttaja kuitenkin maksaa. Toiseksi en usko, että tällä keinottelua vähennettäisiin meidänhän täytyisi sitten kieltää kaikki toimintaa tämän varjopankkialan kanssa. Se olisi <laughs> ainut mahdollinen tapa toimia ja sen voisi komissio tehdä päivässä, jos vaan haluaisi. Kolmanneksi, en minä usko, että toiminta mihinkään siirtyy. Kyllä minä kannatan transaktioveroa yhdestä yksinkertaista syystä. Katsotaan nyt vaikkapa Ranskan viiniveroa. Ranskan viinivero on 5 euroa per 100 litraa viiniä. Ja jos katsoo näiden huippuviinien hintoja, niin eihän tällä ole mitään vaikutusta viinin hintaan sinänsä, mutta tätä kautta kuitenkin Ranskan valtio voi vaikuttaa tai valvoa viinejä. Se tekee mahdolliseksi valvonnan ja näin äh, kysymyksessä on äh, läpinäkyvyys. Ja mielestäni olisi ehdottoman välttämätöntä, että puututaan ja tällaisen välinen kautta voidaan muuttaa tällaiseen keinottelutoimintaan. Ja minä olen myös sitä mieltä, että sektoria, koko alaa tulee kutistaa ja näin tulee myös tapahtumaan. Eri direktiiveissä me pyrimme sääntelemään finanssimarkkinoita ja näitä tuotteita, jopa tuotteita, joissa, vaikka johdannaisia, joissa oma pääomavaatimusta ei ollut aiemmin lainkaan. Mutta kaikki nämä välineet, jotka otamme käyttöön toimivat vain siinä tapauksessa, että otamme myös tämän FTT-välineen käyttöön ja Euroopan laajuisesti. Olen minäkin epäröinyt tässä aiemmin, mutta nyt kyllä tuen tätä, kannatan tätä komission ehdotusta, enkä ymmärrä joidenkin kollegojen vastustusta enää ollenkaan. Hmm. Kiitoksia. Sitten Udo Pulman. Kiitos mm, minu, minuutinko minulle myönsit puoli tuntia sitten? Ulle, Ulle Schmidt, Italian kanta on uskoakseni toinen kuin mitä sinä sanoit. Minä ainakin ymmärsin Montia niin, että hän hyväksyy yhteisen sääntelyn. Toiseksi se, mitä, mistä te nyt puhuitte, Suomen-Ruotsin välinen ongelma, voidaan hoitaa tämän komission ehdottoman kotipaikkaperiaatteen kautta. Kolmanneksi en usko, että on mikään sattuma, että yhä useampi hallitusten päämies on kääntymässä kyllä kannalle, kun kerran ovat päästäneet taloutensa tällaiseen kuntoon. Ja minä uskon, että jos joku nyt haluaa tämän veron ottaa käyttöön, käyttöön, niin tehköön niin. Ja Euroopan parlamentti tietenkin tukee veron käyttöönottoa yhteisömenettelyn kautta. Kiitoksia Anne Jensen ja sitten vielä lyhyesti Sirpa Pietikäinen, mutta Anne Jensen ensin, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä mainittiin, että olen rinnakkaisesittelijänä tässä kysymyksessä ja esitämme lausunnon tähän mietintöön ja siitä, että onko finanssitransaktiojärjestelmä, voidaanko se hyväksyä omiin varoihin. Emme tietenkään ole vielä päättäneet asiasta valiokunnassa. Emmekä ole sitä tutkineet riittävästi, mutta haluaisin esittää kysymyksen komissiolle jatkeena niihin niin useisiin kysymyksiin, jotka on jo esitetty mitä tapahtuu, jos vain osa maista haluaa ottaa käyttöön tämän verran? Sillä minusta on hyvin vaikea nähdä, että voidaanko finanssi- ja transaktioveroa pitää omien varojen osana, jos vain osa maista osallistuu siihen. Yksi periaatteista uusissa omissa varoissahan on, että ne jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken. Silloin tämä tapahtuisi toista tarkoitusta silmällä pitäen. Useat ovat myös esittäneet kysymyksen siinä, millä tavalla tämä kotipaikka kysymys toimii, jos eivät kaikki ole mukana. Haluaisin tähänkin saada komission kommentin. Kiitoksia. Kiitos Anne. Sirpa seuraavana. Hyvä kollega Ulle. No, luulin sanoneen aivan selvästi, että tämän veron pitäisi olla yleiseurooppalainen. Jos ei ole mahdollista aloittaa niin, niin se voitaisiin aloittaa eurovyöhykkeeltä. Ja kuten tiedetään, niin sopimusten mukaisesti lopputavoitteena on se, että kaikki paitsi yksi jäsenvaltio pitäisi olla mukana eurossa pitkällä aikavälillä. Eli siinä mitä ongelmaa sinänsä ei ole. Minun käsitykseni demokratiasta ei ole se, että voisimme olla yksittäisten ihmisten tai maiden panttivankeina, jos he tällaista kehitystä Euroopan unionin pakottavat. Pitkän aikavälin investoinnit sitten tässä itse asiassa suositaan pitkän aikavälin investointeja, koska ensin markkinat jäävät ulkopuolelle toiseksi, eläkerahastot, pitkän aikavälin sijoitukset yleensä ja suuri pääoma investoi hyvin harvoin ja se investoi ensimarkkinoille, eli verotus on kovasti progressiivinen luonteeltaan, koska se on transaktiopohjainen. Ja näin se kohdistuu muihin spekulatiivisempiin markkinoihin. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, kun puhutaan tulosta, niin kantana on ollut se, että se pitäisi suunnata omiin varoihin eikä korvamerkitä tiettyihin tarkoituksiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro saa komissiosta Rolf Diemann. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos herra Klintz. Kiitos. Haluan kiittää valiokuntaa siitä, että se on nyt näin pikaisesti ottanut käsittelyyn tämän komission ehdotuksen ja kiitoksia Rova esittelijä Podimaatta huomioistanne. Me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, mitä kuulimme. Ehkäpä voisin tässä nyt nostaa esiin joitain niistä asioista, joita keskustelussa on käsitelty. Tällä on tuettu ja itse asiassa kehuttu komission ehdotusta tämän kotipaikkaperiaatteen suhteen. Kiitokset näistä kehuista. Todella me pyrimme tämän kotipaikkaperiaatteen kautta mahdollisimman pitkälti ohjailemaan myös kolmansien maiden tahojen ähm, tahoja tämän veron alaiseksi. Jotkut ehkä ö, toivoisivat ö, vieläkin pidemmälle menevämpää ehdotusta niin, että pyrittäisiin verottamaan myös niitä finanssi transaktioita tai toimia, jotka on liikkeelle pantu Euroopan unionissa. Emme me tätä täysin poissulje. Voimme katsoa todella tällaisenkin lähestymistavan nämä etuja. Entäpä jos vain osa jäsenvaltioista ottaa käyttöön finanssitransaktioveron, Komission ehdotus kohdistuu luonnollisesti 27 jäsenvaltioon ja meidän toivomme ja pyrkimyksemme edelleen on se, että kaikki ottavat veron käyttöön. Komission ehdotus siitä, että tätä veroa käytettäisiin omien varojen järjestelmän sijaan tai osana sitä, niin tämähän toimisi vain siinä tapauksessa, että 27 jäsenvaltiota ovat mukana. Jos eivät ole, niin sitten luonnollisesti täytyisi katsoa, mitä kautta yhteistyötä voitaisiin toteuttaa. Vahvistettu yhteistyökö niin, että kaksi kolmannesta jäsenvaltiosta on mukana vai miten? Noin kymmenen jäsenvaltiota itse asiassa kantaa jo jonkin tapaista finanssitransaktioveroa. Järjestelmät siis ovat jo olemassa kymmenessä jäsenvaltiossa. Ja luonnollisesti nyt täytyy katsoa, minkälainen lopputulos keskusteluista tulee, mutta kyllä nyt ihan mahdolliselta näyttää se, että jäsenvaltiot ää, ähm, tulevat eri mallein mukaan en, en mene nyt tämän vaikutus, komission vaikutusarvion yksityiskohtiin, mutta ehkäpä voisin vastata joihinkin kysymyksiin, jotka ovat tiukan perustavanlaatuisempia. Ensinnäkin vaikutusarvio toteutetaan poliittisen päätöksen pohjaksi siitä, tehdäänkö ehdotus ja minkälainen ehdotus. Ja samoin tämä on sitten tässä mukana Ähm, poliittisen prosessin ajan, mutta se ei suinkaan korvaa, vaikutusarvio ei korvaa poliittista prosessia. Ja komissio on nyt äh, tehnyt äh, päätöksen tehdä ehdotus siitä huolimatta, että ensisilmäyksellä vaikutusarviointi osoittaisi osittain, että tiettyjä äh, taloudellisia haittoja voi syntyä, mutta, ja tämä on myös hyvin periaatteellinen kysymys, vaikutus arviointi, joka perustuu talouden simulaatioihin, voi ottaa huomioon vain tietyt osat talouden todellisuudesta ja hyvin monet asiat jäävät tässä ulkopuolelle. Muun muassa tässä ei ole voitu ottaa huomioon niitä tuloja, jotka finanssitransaktioverojärjestelmän kautta voidaan saada kannettua. Ja nämä, tämä kannettu tulo voi vahvistaa talouskasvua hyvin merkittävällä tavalla. Kolmas perustavanlaatuinen huomio. Komissio on päivittänyt tätä vaikutusarviota makrotalouden simulaation kautta ja tulemme julkaisemaan uusia lukuja, jotka osoittavat nekin puolestaan, että pitkällä aikavälillä finanssitransaktiovaron talousvaikutukset eivät ole kielteisiä tai kaikki kielteiset vaikutukset ovat äärimmäisen minimaalisia. Täällä esitettiin joitain kysymyksiä liittyen tähän veroon. Ehkäpä voisin ottaa nyt kysy- mm, esim esimerkkinä eläkejärjestelmät ja eläkesäästämisen. On todella niin, että ei voi kieltää sitä tosiasiaa, että vaikutuksia veron käyttöönotolla tule olemaan markkinatoimijoiden toimintaan, myös eläkerahastojen toimintaan ja niiden markkinapäätöksiin. Mutta vaikutukset eläke, eläkesaajien tilanteeseen eivät ole ainakaan systemaattisesti kielteisiä. Ja toiseksi yhtenä tavoitteena ehdotuksessamme on saada aikaan kannustimia pitkäaikaisille investointistrategioille niin, että ne eläkerahastot, jotka tällä hetkellä muuttavat hyvin nopeasti investointistrategioita ja käyvät lyhyttä kauppaa, mahdollisesti voisivat muuttaa toimintatapansa, koska me haluamme tukea pitkän aikavälin investointistrategioita, niin kuin monet täällä ovat puheenvuoroissaankin todenneet, koska tämä hyödyttäisi sisämarkkinoita. Päätän puheenvuoroni tähän. Vastaan kuitenkin kolmen hyvin tarkkaan kysymykseen. Miksi kaksi eri veropohjaa, toinen osakkeille, toinen johdannaisille? Siksi, että on löydettävä kaksi eri veropohjaa. Kyse on johdannaisista maata yhtäältä ja niiden arvosta ja sitten taas toisaalta osakkeet ja muut välineet, joille on ehdotettu alhaisempaa veroa. Me olemme ehdottaneet ehdotuksen, jota voidaan käyttää hyvin nopeasti. Sitten avistavaluuttatoimet. Täällä siis meillä on EU-sopimuksessa pääomien vapaa liikkuvuusperiaate, ja se ei näiden toimien verottamista pitäisi mahdollisena. Tai siis tämä vero ei ole mahdollinen. Täällähän on ehdotettu siis, että tämä korvaisi omat varat tai tulisi osaksi omia varoja. Mitä tehdä tällä kannetulla verolla. Komissio on tehnyt ehdotuksen tällaisena riippumattomana ehdotuksena niin, että sen on tarkoitus parantaa sisämarkkinoita tai siis rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden toimintaa. Eli tässä ehdotuksessa, tällä ehdotuksella on ihan oma elämänsä ja toivomme, että tämä tässä henki pihisee senkin jälkeen, mitä sitten ikinä päätetäänkään omista varoista. Ja tietenkin olemme käytettävissä, jos haluatte muita kysymyksiä meille vielä esittää. Kiitos. Kiitokset komissio ja nyt esittelijä Anni, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita erittäin hyvästä keskustelusta. Se oli erittäin hedelmällinen. Haluaisin erityisesti kiittää varjoesittelijöitä. Me olemme nyt käyneet ensimmäisen keskustelun. Kiitän teitä tästä. En vastaa kysymyksiin yksittäin. Tämä oli vasta ensimmäinen keskustelu. Niitä tulee vielä lisää, mutta kolme asiaa haluaisin käsitellä. Tietenkin haluaisin myös kiittää Jean-Paulia ja Pascalia ja muita Ranskan kollegoita näistä selvityksistä koskien Ranskan veroa. Tämä oli viimeisin hyvin tärkeä uutinen tästä aiheesta. On myös tärkeä, se oli myös tärkeä meidän keskusteluamme ajatellen ja niitä huolenaiheita ajatellen, joita liittyy tämän veron tehokkuuteen jos rajoitamme sitä soveltavien maiden määrää, joten on todellakin tärkeää pyrkiä toimimaan mahdollisimman koordinoidulla tavalla. Näin vero saa elinkelpoisuutta. Ihanteellisessa tilanteessa verotettaisiin käyttöön 27 jäsenvaltiossa, joka tapauksessa mahdollisimman suur, suuressa määrässä valtioita. Koordinointi on aivan avainasemassa. Tämän haluaisin tehdä selväksi. Otan huomioon nämä kommentit ja varaumat, joita jotkut ovat täällä esittäneet. Esimerkiksi brittikollegat. Riippumatta Svenin huomioista ja hän puhui, että jonkinlainen tällainen vero, kuten leimävero, on käytössä Isossa Britanniassa. Haluaisin todeta, että 90 maasta on, soveltaa jo nyt tämän tapaista leimaveroa. Komission lähestymistapa on kuitenkin oikea. Tarvitaan todellista verokoordinaatiota Tämän tyyppisessä koordinaatiossa on teknisiä luonteenpiirteitä, jotka vastaavat tätä Euroopan tason veroa, ja ne eivät merkitse mitään haittaa, vaan pikemminkin hyötyä. En puhu tässä vain kolmansien osapuolten kilpailukyvystä, vaan meidän olisi puhuttava sisämarkkinoiden kilpailukyvystä. Me, meidän on tehtävä kaikkemme. Tämän veron pohjalta. Meidän on toteutettava tätä veroa. Kunkin on tehtävä oma osuutensa myös pärjättäkseen sisäisen kilpailun välillä. On, on selvää, että tätä kautta voimme parantaa unionin kilpailukykyä kolmansien, kolmansia maita vastaan. Emme puhu mistään uudesta verosta, vaan verotuksen koordinaatiosta. Me kaikki tiedämme, että verokysymykset ovat tabu asioita, mutta Tällainen mentaliteetti ja logiikka on saatava muuttumaan. Puhumme talouden hallinnosta, puhumme finanssipoliittisesta sopimuksesta, puhutaan vero, verotuoton käyttämisestä, käyttökohteista – Tämä on asia, jonka osalta meidän on ajateltava omia varoja. Tämähän on julkista taloutta koskeva ehdotus, ei niinkään ehkä verotuksellinen. Eh, Sitten nämä kulut, kenelle ne lopulta jäävät kannettavaksi. Joutuvatko lopulta pienet eh, investoijat ja kuluttajat maksamaan kuitin? Minä sanoin tämän jo aivan alussa. Komission ehdotus mukaan lukien nämä poikkeukset, jotka siihen sisältyvät ja mukaan lukien hyvin selvät määritelmät siitä, kenen on tätä veroa maksettava. Kyseessä on todella finanssialan toimijat ja tässä tilanteessa tämä tyyppisiä huolia ei pitäisi olla. Pienimmät investoijat, pk-yritykset ja kotitaloudet eivät joudu maksamaan tätä veroa. Joten en todella usko, että tässä olisi mitään vaaraa näille pienimmille toimijoille. Heitä varten on juuri suojamekanismit olemassa, mutta ei tätä pidä käyttää ikään kuin alibina veton käyttämiselle. Kaikin on, kaikkien on vain kannettava oma kortensa, tehtävä oma osuutensa. Myös britit haluavat suojata omia intressejään. Eurobarometrin mukaan eh, britit tukevat tämän veron käyttöönottoa. Suuri enemmistö heistä tukee sitä. Tämä on tärkein tavoite kaikkien etujen suojaaminen. Komission ehdotuksen ansiosta juuri näin voimme tehdä. Emme me missään tapauksessa provosoi kielteisiä vaikutuksia kilpailukyvylle. Emme missään tapauksessa. Sitten vielä viimeinen asia. Myös komission edustaja käytti täällä puheenvuoron. On aivan totta, että on olemassa tutkimus vaikutusten arvioinnista. Se on hyvin pitkä ja perusteellinen. Siinä on kaikki mahdolliset huolenaiheet ja varaumat ja ongelmat, joita tämän veron toteuttamisesta voisi syntyä. Tämä osoittaa, kuinka vakavasti otettava tutkimus on, koska eihän kukaan ole koskaan sanonut, etteikö, että tämä järjestelmä tai tämä vero olisi sellainen eh, mekanismi, johon ei liity mitään vaaraa, ei tietenkään. On tärkeää tarkkaan huomioida hyödyt ja haitat ja sitten tehdä päätös. Mahdollisuuksien mukaan meidän olisi arvioitava nämä hyödyt ja haitat niin, että voisimme maksimoida hyödyt ja rajoittaa haittoja mahdollisimman pitkälle. Uskon, että teidän työnne avulla voimme tähän tavoitteeseen päästä. Kiitoksia. Kiitokset esittelijä ja kiitokset kaikki kollegat annoin tämän keskustelun nyt jatkua huomattavasti pidempään kuin mitä aikaa oli varattu, koska lähes kaikki halusivat, kaikki läsnä olivat halusivat puheenvuoron käyttää. Tämä osoittaa, miten tärkeänä tätä aihetta valiokunnassa pidetään. Kerron teille nyt lyhyesti vielä aikataulusta. Järjestämme julkisen kuulemistilaisuuden 6. helmikuuta. 28. helmikuuta keskustelemme mietintöluonnoksesta ja 7. maaliskuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle, joista keskustellaan 26. maaliskuuta. Ja äänestys Ekon valiokunnassa toimitetaan 24. huhtikuuta ja Strasburgin kesäkuun täysistunto sitten tekee päätöksen. Kiitos tästä keskustelusta. Minä voin täällä nyt siirtyä puheenjohtajan paikalta, koska ikäpresidenttinä minua ei enää tarvita, varapuheenjohtaja on tullut paikalle. Okay, <laughs> So as usual, you have here rapporteur yeah. shadows, and we will provide you with uh -huh. the catch the eye list. Fine. Um, we come to the fourth item on the agenda, which is the. No niin, neljäs kohta esityslistalla, joka on siis komission ehdotus yhteiseksi yhdistetyksi yhtiöveropohjaksi. Esittelijänä äh, edustaja Tyson. Voitteko aloittaa? Voisitko, dank Eh, ik wil de collega's... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kollegoita tarkistuksista. Ähm, ja joululomalla joudun tekemään paljon töitä, koska tämä ö, tarkistuspaketti oli niin kottava. Yli 400 tarkistusta, hyvä puheenjohtaja, pelkästään tästä valiokunnasta. Kiitoksia siis kaikille tästä ehdotuksesta ja siitä, että olette katsoneet sitä niin huolella. En usko, että tässä nyt voin yksittäin käsitellä jokaista tarkistusta. Ehdotan, että käsitellään niitä ryhmittäin, pääkappaleittain, mutta varmasti sitten varjoistetyön kanssa keskustelemme asiasta vielä kahden kesken. Meidän täytyy siis katsoa sitä, millä tavalla voimme tämän asian hoitaa, sillä meidän työjärjestyksemme tämä on ainoa kerta, kun koko tätä pakettia käsitellään. Ja näette, miten paljon kello nyt on. Mehän olemme tässä, olemme jo jonkun verran myöhässä. Eli se, mitä ensin käsittelisin, meillä on muutamia uusia ajatuksia tässä tarkistuksissa. Tämä vahvistettu yhteistyöajatus, eli se, että otetaan mukaan tällainen opt-in-vaihtoehto jäsenvaltiolle, ei pelkästään yrityksille. Voitteko puhua vähän hitaammin? No yritän puhua hitaammin. Tässä on siis uusia ajatuksia. Näissä tarkistuksessa käsittelen ne ensin ja sitten voimme katsoa tarkistuksia ö, kappale kappaleelta. Edustaja Gularin ehdotus ensinnäkin, joka koskee vahvistettua yhteistyötä, tai tämä klassinen muotoilu, joka rajoittaa sen pelkästään eurovyöhykkeeseen, hän on sitten tarkistuksen. Se mielestäni välittää viestin, poliittisen viestin, jollaiseksi se on tarkoitettu. Se voidaan ottaa tähän mukaan, mutta jos katsot lainsäädäntöä, niin minun mielestäni me emme voi sitä siihen sisällyttää, sillä jos me haluamme aloittaa tällaisen tiivin yhteistyön, niin me tarvitsemme sellaisen menettelysopimuksen, joka mahdollistaa sen, että uusi aloite tulee komissiolta ja jäsenvaltioilta. Ja se on sellainen prosessi, jos, johon parlamentti täytyy antaa suostumuksensa ja se palaa sitten uudelleen takaisin. Eli täytyy katsoa sitä, millä tavalla se sisällytetään tähän sopimukseemme. Jos se ei onnistu 27 väli, valtion välillä, niin sitten haluamme mennä eteenpäin pienen ryhmän voimin. Sitä voimme tukea, mutta täytyy katsoa, miten se sitten lainsäädännössä ratkaistaan, ja se voidaan yhdessä tehdä tämä ratkaisu. Toinen uusi ajatus tulee kollegoilta Stretchek ja Nidras. He sanovat, että meillä ei pitäisi olla pelkästään opt-inia yhteiseksi yhdistetyksi veropohjaksi yrityksille, vaan että jäsenvaltiot voisivat vapaaehtoisesti liittyä järjestelmään. Tämä on tietysti kokonaan uusi oikeudellinen ajatus eurooppalaisessa oikeuskäytännössä. Ymmärrän nämä tarkistukset sellaisena, että niiden avulla pyritään saamaan tiivimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ja ne mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti liittyä järjestelmään. Tähän suuntaan haluaisin sitä siis tätä tarkistusta muokata. Toinen ajatus tulee kollega Lambrechtsilta, joka haluaa osa yhdistetyn veropohjan, yhteisen yhdistetyn veropohjan tuloista pitää omina varoina. Tämä voidaan liittää siihen keskusteluun, joka juuri käytiin finanssitransaktioverojärjestelmästä. Eli jos kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu, niin silloin millä tavalla siihen voidaan ottaa omat varat mukaan, sitä pitäisi käsitellä. Sitten toinen ongelma koskee sitä, että nyt kysymys ei ole uudesta verosta, vaan tämä on jo olemassa oleva, oleva vero jäsenvaltiossa, jota nyt ollaan harmonisoimassa. Ja se on tietysti aivan toinen tilanne kuin se, että sanotaan, että toimitaan finanssitransaktioverojärjestelmän puitteissa. Eli en usko, että jäsenvaltiot ovat suostuvaisia siirtymään tähän suuntaan, eikä meidän tarvitse sitä tässäkään säännellä tässä yhteisessä yhdistöveropohjan ehdotuksessa. Vaan sitten kun käydään keskustelua omista varoista, ja niin se voidaan ottaa esille tuo keskustelu on edelleen parlamentissa käynnissä. Muut pääosiot sitten. No, minimiverokannat. Komission ehdotuksessa ei puhuta verokannasta, vaan puhutaan vain veropohjasta. on kollegoita, jotka ovat laajentaneet tämän koskemaan verokantoja. Jotkut kollegat ovat näin siis tehneet. Sosialistien mm, varjoesittelijä ja lisäksi Lambrets Guesta – myös Portos muistaakseni on menossa tähän suuntaan, mutta muut kollegat korostavat aivan päinvastaista ja toteavat, että missään tapauksessa emme saa siirtyä tähän verokanta suuntaan, vaan äh, ja minun henkilökohtainen kantani on se, että ennen kuin ryhdymme keskustelemaan verokannan suuruudesta, niin me täytyy ensin katsoa sitä, että pitää katsoa tätä oikeudellista pohjaa ja sitä, että onko tällainen tarkistus järkevä ehdottaa. No sitten kun katsotaan oikeudellista puolta, niin uskoisin, että oikeusperustan suhteen syntyy ongelmia. Kyseessä ei ole pelkästään suora verotus, johon meillä ei ole suinkaan toimivaltuuksia Euroopan unionissa – me voimme tietysti suunnata tähän suuntaan 113, 114, 115 perustamissopimuksessa. Tietysti ottavat tähän kantaan ja voidaan todeta, että jäsenvaltioiden suverenisuutta rajoittaa, rajoittavat ne neljä vapautta, jotka perustamissopimuksessa on. Ja näin ollen yhteinen yhdistetty veropohja on sellainen, joka pyrkii ratkaisemaan niitä esteitä, joita yhteis, yhtenäismarkkinoilla on mutta kun pohjaa pyritään harmonisoimaan niin, ja todetaan, että samat tien harmonisoidaan verokanta, niin silloin uskoakseni syntyy ongelmia. Meillä ei ole toimivalta tässä suhteessa ja emme voi mennä näin pitkälle. No kun katsotaan sitä, että onko se nyt, onko siihen nyt hyvä tilaisuus, niin minun mielestäni ei, vaikka tietysti itsekin, saattaa, itsekin saatan uneksi siitä, että joskus saattaisin tällainen yhteinen veropohja koko Euroopassa, jossa olisi minimimaksimitariffit. Se olisi hienoa yhtenäismarkkinoille, mutta jos katsotaan jäsenvaltioiden kantoja ja katsotaan niitä ongelmia, joiden parissa jäsenvaltiot tällä hetkellä painivat valtavat budjettialijäämät, niin minun mielestäni tämä nyt ei todellakaan ole oikea hetki näin kunnianhimoista komission ehdotusta vieläkin laajentaa ja että ottaisiin käyttöön harmonisoidut verokannat. Eli minä vetoisin siihen, että näin ei tehtäisi ja että ei tuettaisi siihen viittaavia tarkistuksia. Me voimme tietysti tätä ehdottaa sitten perusteluissa tai selitysosiossa. Voidaan viitata siihen, että tulevaisuudessa voisimme näin harkinta tehtävän, mutta minusta ei ole realistista ottaa sitä nyt tähän mukaan verokantaa. Ei ole myöskään tutkittu näissä arvioissa ja me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot jo sellaisenakin suhtautuvat hyvin eh, tai pitävät tätä hetkistä ehdotusta hyvin ongelmallisena, joten sitä on turha tässä vaiheessa vielä laajentaa. Mutta myöhemmin, varsinkin sitten kun ehdotusta vielä muokataan, niin saattaa olla, että tämä asiakin voidaan ottaa käsittelyyn. No sitten muissa kohdin ei ole muita tärkeitä tarkistuksia käsittelee niitä ehdotukset, perusperiaatteet, niitä ei ole tar- niissä ei ole tarkistuksia ehdotettu. Aina yksi ehdotus GUEsta, jossa sanotaan, että silloin kun tämän jakokaavan mukaisesti viitearvona käytetään työntekijöiden määrää, niin yksi tarkistus toteaa, että silloin työntekijän määritelmä täytyisi määritellä eurooppalaisesti minä toivotan menestystä tälle ehdotukselle, mutta mielestäni se kyllä vaikeasti menee läpi. Ja toiseksi, kun puhutaan jakokaavasta, niin komissio on halunnut, että käytetään sellaisia elementtejä tässä jakokaavassa, jotka ovat selviä. Jos me otamme uuden työntekijämääritelmän mukaan, niin silloin uskon, että petos ja manipulaatiovaara kasvaa huomattavasti. Siitä syystä, syystä ehdottaisin, että pitäydyttäisiin tällaisesta ehdotuksesta. Ja paremminkin kannattaisin sitä, mitä komissio on esittänyt. No sitten öö, valinnanvapaus tai pakollisuus. Voivatko yritykset ja yhtiöt valita liittymänsä vai pakotetaanko ne siihen. Edustaja Gula liberaaleista on vapaaehtoisuuden kannalla. Ja silloin puhutaan tästä tiivistä eurovyöhykkeen yhteistyöstä. Ja Liam sitten sosialisteista ja GUE ovat sen kannalla kollega Lambretskin, mutta hän erottelee pk-yritykset isoista yrityksistä ja toteaa, että isot yritykset pitää pakottaa yhteisen yhdistetyn veropohjan ja pk-yritykset voivat saada valinnan vapauden. Hänen mielestään tässä on vielä tällainen mahdollisuus olemassa. Minusta tässä on samoja ongelmia kuin siinä, että laajennetaan tätä ehdotusta koskemaan minimi, minimiverokantoja. Mielestäni toissijaisuusperiaatetta ää, väärinkäytetään kovasti poliittisissa keskusteluissa. Ja mielestäni tässä kuitenkin täytyisi nojautua toissijaisuusperiaatteeseen, koska muuten koko ehdotuksen tavoite muuttuu kovasti, jos kaikesta tehdään sitovaa ja pakollista. Lisäksi syntyy ongelmia siitä, että miljoonat yrittäjät, kaikki pienet ja myös ne suuret, jotka eivät toimi rajoittavilla aloilla, joutuvat kantamaan valtavat muutoskustannukset, koska uudet säännöt otetaan käyttöön, niin minusta nyt ei ole oikea aika sille. Ja kuten jo tässä niin aiemmin totesin, niin, ja aiemmissa kokouksissa, niin minun mielestäni tämä uusi järjestelmä on vielä niin kokeellinen, että meidän täytyisi katsoa, miten se toimii ja sitten opt-in vaihtoehdon avulla antaa sille ikään kuin tällainen koeaika. No sitten pitää katsoa sitä, miten tästä päästään ulos, mikä ratkaisu löydetään. Meidän täytyy kuitenkin välittää tästä seuraava selvä viesti, ehkäpä siitä, että ajan kanssa otetaan järjestelmä käyttöön. Ja sitten arviointiraporttien mukaisesti komissio ehkä esittää myöhemmin uusia ehdotuksia. Meidän täytyy katsoa sitten tätä oikeaa vaihtoehtoa. Mikä on optinin kesto? Siitäkin on esitetty paljon erilaisia ehdotuksia, mikä sen alkukesto on, että sitä lyhennettäisiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. No, täytyy katsoa sitä, mikä on valiokunnan enemmistön kanta. Minun mielestäni tällainen hieman pidempi aika olisi parempi, koska se, joka haluaa liittyä, niin haluaisi olla jonkun aikaa mukana. Viisi vuotta minusta vaikuttaisi hyvältä, mutta jos enemmistö on kolmen vuoden kannalla, niin kyllä minäkin sitä voin tukea. No toinen kohta koskee konsolidointia. Yksi kollegoista haluaa, ettemme tällaista yhteistä yhdistettyä veropohjalta käyttöön, vaan että tällainen konsolidointi jätetään sen ulkopuolelle. Mutta sitä nyt ei kannata ehkä sen yksityiskohtaisemmin käsitellä, kun aika on näin vähän, vähän käytettävissä, mutta voidaan ajatella, että suurin osa valiokunnasta on sen kannalla. Voimme tietysti asiaa tarkastella vielä myöhemmin. Ja sitten meillä on kysymys siitä, että jos konsolidoidaan, niin mitkä ovat näitä sivuliikkeitä, jotka voidaan hyväksyä. Valiokunta on ottanut tähän kantaa. Tässä on kahdenlaiset kriteerit. Täytyy olla äänestysoikeus yli 50 prosentissa ja omistusoikeuden täytyy olla yli 75 prosenttia. Meillä on tässä muutosehdotuksia, jotka tulevat kaikki GUEsta. Kaikki muut kollegat hyväksyvät nämä valiokunnan esittämät, äh, anteeksi, komission esittämät kriteerit. GUEn kollegoiden ehdotuksessa huolettaa se, että ennen kaikkea äänestyskriteeri lasketaan alle 50 prosenttiin, mikä merkitsee sitä, että meillä on enemmän emayhtiöitä kuin yksi. Eli jos konsolidoidaan yhdessä ryhmässä, niin sitä ei tehdä, se voidaan tehdä myös useiden ryhmien välillä. Minun mielestäni se ei ole käytännön läheistä, vaan se monimutkaistaa tätä tilannetta entisestään. Ja en usko, että komissio on sillä kannalla, joten minusta parempi ehdotus on se, että otamme tällaisen suhteellisen konsolidoinnin mukaan – ja että pitäydytään niissä kriteereissä, joita Euroopan komissio on omassa ehdotuksessaan esittänyt. Konsortioitiin kuuluu myös kysymys siitä, mitkä ovat sitten hyväksyttävät voitot ja tappiot ja minkä ajan puitteissa voidaan konsolidoida. No, tässä on esitetty erilaisia tarkistuksia eri poliittisista ryhmistä. Jotkut ovat sitä mieltä, että mitään ettei mitään takautuvaa vaikutusta saa olla. Ja monet ovat taas esittäneet, että takautuva vaikutus voisi olla olemassa. Minä olen sitä mieltä, että ne, jotka on, ne toiminnot, jotka ovat olleet voimassa ennen tämän ehdotuksen voimaantuloa, että niitä, ne voitaisiin ottaa huomioon, mutta vain sen, osa, sen jäsenvaltion osalta, jossa tappiot ovat tapahtuneet. Mutta tätä tietysti täytyy sitten tarkastella lähemmin kahdenvälisessä keskustelussa myös yhteydessä yhdessä näiden varjoesittelyiden kanssa. Lambrets ja Portas esittävät tämänkaltaisia tarkistuksia. Monet kollegat ovat sitä mieltä, että tappiot eivät saa kattavuusapua kuin viittä vuotta. Minä haluaisin tietää, mitkä tässä ovat perustelut taustalla. En näe siihen oikein mitään syytä. Jos esimerkiksi katsotaan tutkimus- ja kehitystyötä, niin ne yritykset, jotka investoivat tähän, niin niille tarvitaan 15-20 vuoden patenttioikeudet. Ja tässä sitten sanottaisiin, että tappio voidaan ottaa huomioon vain viiden vuoden ajalta. Eihän kukaan usko, että voidaan investoida ja saada sitten välittömästi siihen investointiin jo tuottoa. Mutta ehkäpä kollegoilla on sellaisia perusteluita, joita en tunne ja mielelläni kuuntelen heitä. Sitten on tarkistuksia, joissa pyritään sitä, että ryhmien väliset transaktiot, niin tämä dokumentoitu menetelmä, meillä täytyy olla siihen tällaiset menetelmät käytössä. Jotkut sanovat, että tällaisia menetelmiä ei saa asettaa ehdoksi. Ymmärrän sen, että se helpottaa tietysti hallinnollisesti toimintaa, mutta toisaalta kyllä jonkunlaista menetelmää täytyy käyttää, eikä vuodesta toiseen vaihdella sitä. Eli kysymys on siitä, että komissio ehkä voisi käsitellä tätä kysymystä vielä. No sitten on vielä tarkistukset, jotka on tullut eh, ihmisiltä, jotka eivät halua konsolidointia, eli en mennä niin yksityiskohtaisemmin. Meillä on tietysti paljon yksityiskohtia käsittelemättä myös näissä yrityksen uudelleenjärjestelyissä. järjestelyissä ja sitten erittäin tekninen keskustelu, joka koskee artiklaa 27 ja 37, jossa kysymys on näistä switchover-säännöistä, eli tuloista, jotka tulevat kolmansista maista, joista vero on jo maksettu, mutta vero on vähän niin kuin matalan puoleinen meidän mielestämme, niin millä tavalla se otetaan huomioon. Tässä on esitetty tarkistuksia, mutta näistäkin Keskustelisin mielelläni kahdenvälisesti kollegoiden kanssa switchoverissa. Komissio toteaa, että kynnys on 40 prosenttia siitä, että meillä on 40 prosenttia verotuksesta jäsenvaltiossa. Eli jos ulkomainen verotus on alle 40 prosentin tasosta keskiarvosta, niin silloin sitä otetaan huomioon. Jotkut ovat sanoneet, että nostetaan raja 70 prosenttia, jotkut sanovat, että 100 prosenttia. Eli epäsuorasti sanotaan silloin, että jäsenvaltioiden yhtiön verotus on skandalimaisen matala ja sen alle ei voida mennä. Ehkäpä tästäkin löydetään joku kultainen keskitie. Ja katsotaan sitten, mitä mieltä ne ovat, jotka eivät tässä kohdin esittäneet mitään tarkistuksia. No sitten vielä konsolidoinnista on uusi ajatus kollegalta, joka haluaa tällaisen kompensaatiopaketin ottaa käyttöön jäsenvaltioille, niille jäsenvaltioille, jotka joutuvat kärsimään yhteisen yhdistetyn veropohjan käyttöönotosta. Ihan luova pohdinta siinä mielessä, mutta en oikein tiedä, miten se käytännössä toteutettaisiin. No, tämä on ihan mielenkiintoinen ehdotus, mutta on parempi, ei sitä kuitenkaan hyväksytty. On hyvin vaikea nyt äh, myös arvioida sitä, kuka tässä voittaa ja kuka häviää. Tietysti makrotaloudellisia laskelmia voidaan tehdä, on erilaisia hypotyys, hypoteeseja, ne ovat sellaisia, että yksi maa niitä hyväksyy ja toinen ei. Siitä syystä on parempi olla lainkaan käsittelemättä tätä asiaa. No Ranskassa sanotaan, että kaikkea ei voi saada. Ja minun mielestäni, jos me valitsemme tämän yhteisen yhdistetyn veropohjan, niin meidän täytyy myös hyväksyä sen seuraukset. Ja sitten jakokaava ja jos otetaan tietty laskukaava pohjaksi, niin on erittäin tärkeää se, että meillä on oikea kaava käytössä. Komission ehdotus ottaa sille kolme tekijää. Pääoman, työn ja myynnin. Ja sitten tässä on vielä henkilökunta ja palkkakulut erikseen työvoimassa – Minun mielestäni se on aika hyvin tässä komission ehdotuksessa esitetty ja olen vakuuttunut siitä, että kyseessä ovat sellaiset tekijät, jotka kaikki selittävät voittoa ja toiseksi ne löytyvät kirjanpidosta niin, että niitä ei saa mennä manipuloimaan. Ja sehän on tietysti meille kaikkea tärkeää, koska kysymys on verorahoista. Eli alun perin olin sitä mieltä, että komission kaava säilytettäisiin sellaisena, mutta tässä on useita tarkistuksia, jotka tämän myyntipuolen haluaisivat vaimentaa ja ottaa näitä toisia tekijöitä enemmän esille. No, voimme siitä tietysti keskustella ja katsotaan sitten kollegoiden kanssa, mihin suuntaan mennään. Kaikki kolme pitäisi kuitenkin säilyttää ja täytyy katsoa sitä, että meillä on tässä tietty tasapaino. Mutta tietysti tällä myyntipuolella on hieman kielteinen vaikutus pieniin jäsenvaltioihin, mutta jos se siis on syrjivä ja vaikuttaa siihen, että syntyy eroja suurten ja pienten jäsenvaltioiden välillä, ja sitä ei voi mitenkään korjata, niin silloin minun mielestäni me olemme hieman diskriminoivia ja silloin voin hyväksyä niiden kollegoiden perusteluita, jotka haluavat, että tätä myyntipuolta painotetaan vähemmän. No sitten väärinkäyttössäännökset. Siinä on joitakin tarkistuksia. Kyseessä on tarkistukset, jotka liittyvät vähennyskelpoisuuteen. Tästäkin täytyy keskustella kollegoiden kanssa sillä, että ne vaikuttaa siltä, että tässä menee hieman pitkälle. Voin muuten sanoa kollegoille, että olen pikemminkin kollegoiden ehdotuksen, äh, anteeksi, komission ehdotuksen kannalla kuin kollegoiden edustuksen kannalla Lisäksi olemme käsitelleet useita teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät vähennyskelpoisuuteen, artiklat 9 ja 16 muun muassa, Guelta ja Vihreiltä tulleet ehdotukset. Tässäkin olen pikemminkin komission ehdotuksen kannalla kuin tarkistusten kannalla. Yksi tarkistus on erityisesti kiinnittänyt huomiota, niin Guelta, jossa puhutaan vähennyskelpoisuudesta ja kehityskustannuksista. Haluaisin rajoittaa sitä, en kannattaisi sitä. Se on itse asiassa ainoa kannustin, joka tästä ehdotuksesta löytyy yrityksille. Me tarvitsemme kehitystä kovasti Euroopassa, jos me haluamme pitää Euroopan kilpailukykyisenä ja siitä syystä kehitys- ja tutkimuskustannukset haluan ehdottomasti säilyttää muotoilussa sellaisena kuin komissio on sitä ehdottanut. Sitten kollega Tremosselta on tarkistus, erittäin suosittu tarkistus ja houkuttelevakin sellainen. Hän haluaa, että bonuskustannukset ja tuloskustannukset, niistä riippuvat, ne eivät enää olisi vähennyskelpoisia. No meillähän on ollut kaiken maailman ongelmia tämän bonuskulttuurin kanssa, mutta jos me haluamme sitä mennä muuttamaan, niin sitä ei tulisi muuttaa yhtiöverotuksessa, vaan corporate governance-säännöksissä ja palkkiosäännöksissä, mutta ei tässä. Lisäksi täytyy erityisesti kiinnittää huomiota Liamin ehdotuksen sosialisteilta. Hän on huomioinut, että tässä on tällainen suositumus järjestelmä, joka koskee alkoholia ja tupakatuotteita. Voin tukea häntä. Minäkin haluaisin kuulla, mitä muut kollegat ovat tästä mieltä. Tarkistus myös kollega Karinchilta. Hän on sitä mieltä, että meidän täytyy pohjautua kansainväliseen ja kansalliseen kirjanpitosäännöstöön ja sen terminologian. Haluaisin todeta tälle, hänelle, että me emme tätä tietoisesti haluaisin tehdä, sillä meillä verolainsäädäntö ei saa pohjautua pelkästään kirjanpitolainsäädäntöön, vaikka IAS-normit tai ISRF-normit eivät ole samankaltaisia kaikkialla, joten minusta on parempi, että verolainsäädäntö muutetaan poliittisen säännöstön avulla, eikä yhdistetä suoraan kirjanpitoon, josta se sitten olisi riippuvainen. Ferberin tarkistuksesta puhun hänen kanssaan Ja vielä muutama hyvä puheenjohtaja, anteeksi, että puhun näin pitkään, mutta tässä on nyt ollut niin valtavasti tarkistuksia. Tämä on oikeastaan se ainoa hetki, kun tässä valiokunnassa voin tästä asiasta puhua. Sitten on tarkistuspaketti, joka liittyy hallinnollisiin kysymyksiin. Siinä on tarkistus, jossa vaaditaan keskusviranomaista Eurooppaan joka hallinnoisi tietokantaa ja sen lisäksi sillä olisi myös oikeudellinen toimivalta. Minusta olisi hyvä, että olisi joku tällainen keskusviranomainen, mutta se, että hänellä olisi oikeudellinen toimivalta mielestäni on ehkä hieman liikaa. Meidän täytyy tarkastaa sitä, että asia on hyvissä käsissä ja eri esittelyiden kanssa. Sitten pitää katsoa, mitä yhdessä saadaan tässä suhteessa aikaiseksi. Myös on kollega ja Ulle Schmidt, jotka ovat pyytäneet foorumin perustamista. Mielestäni se on hyvä ajatus. Se mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot ja komissio voivat yhdessä vaihtaa näkemyksiä näistä ongelmista. Ja vielä yksi asia, hyvä puheenjohtaja, josta tästä täytyy keskustella, on tämä tarkistuslauseke, artikla 143. Hyvä, monet kollegat ovat sen ottaneet esille on puhuttu siitä, että uusi tarkistus täytyy tehdä viiden vuoden kuluttua. Hyvin monet haluavat tätä aikamäärää vähentää kolmeen vuoteen. Jos näin haluatte, niin voi minäkin sen hyväksyä, mutta minusta se ei ole kyllä niin älykästä, koska tässä kysymys on verokysymyksestä, on yksi tulovuosi, yksi verotusvuosi, yksi vuosi, jolloin verot maksetaan, ja keskustelut alkavat sitten tilintarkastusten yhteydessä. Eli kolmen vuoden kuluttua meillä on aivan liian vähän tietoa, varsinkin jos kysymys on ihan uudesta verosta. Meillä on aivan liian vähän tietoja, jotta voimme ö, päättää asiasta hyvin perustellusti. Mielestäni niin, siitä syystä se ei ole järkevää ja vetoisinkin siihen, että kollegat katsoisivat asiaa uudestaan ja että voitaisiinko jättää tämä määräaika viideksi vuodeksi. Se mahdollistaa nimittäin myös sen, että arviointi voidaan hoitaa niin, että ulkoisten tekijöiden vaikutus voidaan eriyttää. Meidän täytyy, meillä täytyy olla erilaisia vuosia, joita voimme verrata ja voidaan katsoa, mikä on talouskasvun tai sen puuttumisen vaikutus. Ja siihen tarvitaan viittä vuotta. No sitten sisältö, tarkistuslause, kaikkihan haluavat siihen jotain lisää. No minä olen itsekin tähän syyllistynyt. Neljä kohtaa olen lisännyt siihen, mitä siinä arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon. Ja kun seuraan kaikkia kollegoita, niin mielestäni niin meillä on tietysti, että jos otan kaikki kollegat huomioon, niin meillä on varmaan 20-30 kohdan luettelo. Mutta meidän täytyy yhdessä sitten kollegoiden kanssa katsoa, miten parhaiten muotoilla tällainen luettelo ja miten saadaan aikaiseksi sellainen kompromissi, jota voimme hyödyntää. No sitten meillä on vielä nämä delegoidut säännökset. Useat kollegat ehdottavat, että artiklat, jotka sitä käsittelevät, että Euroop- ne käsittelevät Euroopan parlamenttia samankaltaisesti kuin neuvostoa, mutta meillä sattuu olemaan tässä suhteessa toimintavälinen sopimus voimassa ja yhdessä sihteeristön kanssa täytyy katsoa sitä, että sopivatko tarkistukset siihen, jos näin on, niin sitten voidaan ne ottaa mukaan, mutta pelkään pahoin, että tilanne ei ole se. puheenjohtaja, tässä kaikkein tärkeimmät kohdat. Anteeksi, että puhuin näin pitkään ja että näin puhuin näin teknisesti vaikea asiaa, mutta tämä nyt vain on sellainen aihe. Kiitoksia vielä kerran ja mielelläni kuuntelen kollegoiden reaktioita. Kiitoksia. Thank you for that, uh comprehensive evaluation. Kiitos. Todella suuret kiitokset siitä, että kävitte nämä tarkistukset läpi ja esittelitte meitä, meille niitä, mutta aika on kovin vähän ja pyytäisin, että puhujat puhuisivat lyhyesti. Varjoesittelijät ensin SDstä, Elisa. Kiitos. Puhun äh, Liimen puolesta. Hän joutui lähtemään Pariisiin. Tissen, pour ses Kiitän esittelijä Rova ja näistä kommenteista. Omalta osaltani haluaisin välittää teille huomioni näihin jätettyihin tarkistuksiin. Ensimmäinen koskee tätä val- vapaaehtoista tai pakollista luonnetta. Minä olen jo kantani antanut tähän asiaan viimeisessä keskustelussamme, mutta haluaisin vielä kerran sitä korostaa, koska kaikkien kollegoiden on ymmärrettävä, millaisia riskejä liittyy vapaaehtoiseen järjestelmään. Vapaaehtoinen järjestelmä voisi vakavasti vaikuttaa jäsenvaltioiden verotuloihin tai joka tapauksessa joihinkin, joidenkin jäsenvaltioiden tuloihin. On aivan selvää, että vain ne yritykset, joihin tätä joiden kautta, jo, joiden, jotka voisivat uuden järjestelmän kautta maksaa vähemmän veroja, ne liittyisivät siihen. En, voi olla, että olen tässä vähän noidan oppipoika, niin kuin komissio, kun se tunnustaa perusteluosassaan, että se ei tiedä millainen vai millä tavalla vaikuttaisi vapaaehtoinen järjestelmä jäsenvaltioiden verotuloihin. Euroopan unioni pyrkii nyt pääsemään kaik- historiansa vaikeimmasta talouskriisistä eroon valtava paine on jäsenvaltioiden yllä. Niiden olisi merkittävällä tavalla vähennettävä alijäämiään ja otettava käyttöön, jos tässä, tässä tilanteessa otetaan käyttöön vapaaehtoinen CCTV, se olisi vastuutonta sekä taloudellisesti että poliittisesti. Olen siis hyvin pahoillani, että tietyt kollegat EPPstä ja ALDEsta tiedän, että ne, he eivät vastusta pakollista järjestelmää ja he kuitenkin tyytyvät siihen, että tämä kysymys vapaaehtoisuudesta tai pakollisuudesta jätettäisiin tulevaisuuteen direktiivin tarkistusta varten. Ainoastaan Goulart on selkeästi puoltanut pakollista järjestelmää, mutta mahdollisesti tiivistetyn yhteistyön puitteissa on aivan selvää, että yksimielisyys neuvostossa tämän tekstin taakse tulee olemaan vaikea saamaan, erityisesti jos kyseessä on pakollinen järjestelmä. Monet valtiot ovat jo ilmaisetkin varaumansa Euroopan parlamenttina kuitenkin ja äh, tässä hyväksyntämenettelyn puitteissa meidän pitää olla kunnianhimoisia eikä pidä äh, ajatella sitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Mitä sitten tulee Jaslavievskan ehdotukseen EPPstä tai sen kokonaan SSCTBn niin konsolidointi ja säilytettäisiin ainoastaan veropohjan harmonisointi. Tämä on radikaali ehdotus, mutta minun mielestäni sekin on parempi kuin tällainen alakart konsolidointi, jossa, joka jätetään ainoastaan yritysten harkinnan varaan se, että olisi haittaa jäsenvaltioille tällainen veropohjan harmonisoinnin pitäisi olla kuitenkin pakollinen. Sitä Rova Jerselska ei kuitenkaan pyydä. Mitä sitten tulee tähän konsolidoidun voiton jakamiseen? Rova Essa ja EPPstä ehdottaa, että poistetaan liikevaihtotekijä. Ja SDstä taas puhutaan sen painottamista eri tavalla. Ymmärrän kyllä nämä, mutta en tiedä, mikä olisi ihanteellinen formula, jolla välitettäisiin veronkierto ja aliverotus ja vielä rohkaistaan työllisyyttä. Meidän olisi keskusteltava yhdessä, mutta riippumatta siitä, mikä malli lopulta valitaan, on joka tapauksessa tärkeää, että äh, sitä tarkistettaisiin myöhemmin ja tarvittaessa muutettaisiin silloin, kun direktiiviä uudelleen tarkastellaan. Haluaisin täsmentää, että olen yhtä mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat pyytäneet, että uudelleen tarkastelu tehdään kolmen eikä viiden vuoden jälkeen. Ja lopuksi vielä viimeinen kohta. Se koskee yhtiö verokantaa CCCTB merkitsee edistystä ainoastaan, mikäli EUn sisällä on olemassa vähimmäinen, vähimmäisverokanta ja näin voi, vältettäisiin vääristymät siinä, kuinka tuotto jaetaan eri jäsenvaltioille. Vihreät ja GUE ovat tehneet tarkistuksia tällaisen kattotason määrittämiseksi. Lambert on ehdottanut myös sitä, että otettaisiin käyttöön eurooppalaisten yhtiöiden vero, joka olisi 5 prosenttia. Omalta osaltani en ole halunnut mitään vähimmäiskantoja, vaan olen vaan toivon, että, että efektiivisiä tasoja lasketaan, niin toivon, että Rova Täisen tutustua tarkkaan ehdotuksiini ja kollegoiden ehdotuksiin, ja että meillä on mahdollisuus keskustella niistä perusteellisesti eh, tulevassa kokouksessa. Tämä oli Imeen viesti set ryhmän puolesta. Thank you. Um, Sylvie, now it's your turn. Merci uh, Edward. Bon, merci à tous. Uh, Kiitos Edward, kiitoksia kaikille, kaikille. Puhun aivan lyhyesti, koska tuossa puhuttiin hyvin yksityiskohtaisesti ja uskon, että esittelijä on tehnyt työtä tarkistusten kanssa. Haluaisin vain pari asiaa sanoa omista tarkistuksestani. Ensinnäkin on tärkeää, että aloitamme pohdinnan keskuudessamme. Ehkä on myös vähän sokerattavakin ja osapuolia ja pääkaupunkien on toimittava tässä. Minun mielestäni tässä on joka tapauksessa kysymys sisämarkkinoista ja ajatus siitä, että meillä olisi erilaista lainsäädäntöä Euroopan unionissa, ei ollenkaan miellytä minua. Minusta parasta olisi, että yhdessä voisimme mennä eteenpäin alalla, jossa, jolla suuret yritykset, jotka käyvät kauppaa monissa jäsenvaltioissa, niiden kannalta järjestelmässä yksinkertaisempia ja EU ulko, ulkoa päin EU näyttäytyisi yhtenäisenä. Mikäli tähän ei päästä, ei pidä kuitenkaan luopua, vaan on pyrittävä löytämään vastaus ongelmiin. Minä olen valmis kaikkiin malleihin sillä ehdolla, että mahdollisimman pitkälti pyritään tavoitteisiin pääsemään ja, että, ja sillä ehdolla, että teksti on suhteellisen ymmärrettävä. En oikein pidä näistä eri kynnyksistä ja pienistä ja suurista ja ketkä ovat sisällä, ketkä ulkona. Lopun, loppujen lopuksi kukaan ei ymmärrä mistään mitään. Ja itsekin kärsimme tästä monimutkaisuudesta kansainvälistä sopimusta ollaan neuvottelemassa. Siinä on viittaus Euro plusan Siitä keskusteltiin viikonloppunakin. On tarkoituksena rohkaista johdonmukaisempaa lähestymistapaa. Verokysymyksissä on tärkeää, että jäsenvaltiot myös tässä eivät, eivät järjestelmällisesti ole hyvin eri kannoilla ja, ja puhu hämärästi. Haluaisin kiittää komissiota aloitteen tekemisestä ja haluan kiittää myös ja siitä, että hän vahtaisi tähän haasteeseen ja omalta osaltani pyrin tekemään työtä sen eteen, että löydämme mahdollisimman hyvän kompromissin keskuudessamme. En usko, että tätä asiaa pitäisi käsitellä ideologisesti, mutta uskon kyllä, että on, on varmasti hyvä, että on näitä liikkeitä verotusasalla, jotka ovat hyvin pitkään olleet täysin tabuja ilman mitään syytä todella uskon, että meillä on velvollisuus kansalaisten edessä saada eteenpäin näitä asioita. Emme enää voi sanoa, että niin, niin, kyllä tämä on vaikeaa, emme me pääse kompromissiin. Kaikkien on vähän annettava omastaan ja varmastikin lopulta löydämme kompromissin. Thank you, Sylvie. It's, uh... Kiitos äh, Silvi. Sitten Ivo Svajczyk. Uh, well. Kiitos puheenjohtaja, olen oikein hyvin tietoinen siitä, että aikaa on kovin vähän, joten pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kiitän Rova Taissenia hyvin kattavasta ehdotuksen esittelystä, hyvin syväluotavasta tarkistusten läpikäynnistä ja itse haluaisin nostaa esiin kaksi kysymystä – joista toinen on minulla aivan keskeisen tärkeä ja toinen taas mielipide, jota kysymyksen, jonka rouvahtaisin sitten. Ensinnäkin äh, pakollinen vai vapaaehtoinen? Olen mielissäni kuullessani, että Rova Taisen ottaa hyvin vakavasti ehdotuksemme siitä, että CCCTB tulisi olla vapaaehtoinen malli minulle varjoesittelijänä ECR-ryhmässä. Tämä on keskeinen kohta liittyen tähän ehdotukseen. Ja sitten toinen seikka, jonka nostaisin esiin vastauksena kysymykseen, Rovat tämän arviointikauden pituus. Ymmärrän. Ajattelen ihan käytännön tilanteen, että tämä viiden vuoden kausi on ihan okei. Okay. Kiitos. Kiitoksia. Sitten äh, Ambrits. Kiitoksia. Kiitos äh, tästä erittäin järjestelmällisestä, kattavasta tarkistusten läpikäymisestä. Mm, itse nostaisin tässä nyt ehkä joku sen, ne kaikkein tärkeimmät asiat esiin. Niin jos tämä olisi osa omia varoja, niin se on tietenkin vain siinä tapauksessa, että kaikki osallistuvat siihen ja se olisi erittäin pitkän aikavälin strategia tietenkin. Mutta pitäkäämme siitä kuitenkin kiinni. Kun katsotaan Euroopan unionin menoja, kolmanneksi suurin potti hän on 2020 strategia tai tutkimus- ja kehityspuiteohjelma, josta useimmat yritykset hyötyvät. Ja on tietenkin loogista, että jossain vaiheessa yritykset pyr- antaisivat panoksensa suoraan EU-budjettiin. Minun mielestäni tämä olisi ihan loogista. En minä väitä, että mm, se nyt olisi mikään kynnyskysymys tai lyhyellä aikavälillä toteuttamiskelpoinen ei, mutta pitkällä mahdollisesti kyllä. Toinen kysymyksenne liittyen tähän vähimmäisverokantaan. No, ajatellen ihan oikeusperustaa ja tietenkin ALV on ihan toinen asia ja ALVtä vartenhan meillä tämä kanta on olemassa ja voitaisiin katsoa, että mitä tehdään, mutta jos te kysytte poliittista mahdollista nyt ehdottaa vähimmäisverokantaa, niin näin tehtäisiin juuri siitä syystä, että jäsenvaltiot ovat suurissa talousvaikeuksissa ja meidän tulee tehdä kaikkemme, eh, jotta se, mikä tulee maksaa, maksetaan mahdollisimman tehokkaasti. Ja näin voisimme estää kilpailun vääristymistä jäsenvaltioiden välillä. Ja siksi katson, että on hyvin paljonkin syitä toimia nope, pikemminkin nopeasti kuin hitaasti. Sitten tämä avainkysymys siitä, onko tämä pakollinen vai vapaaehtoinen. En edelleenkään oikein näe vapaaehtoisuuden arvoa Siis onko siinä nyt mitään järkeä, että meillä on 28 eri mallia Euroopassa, ja tämä valittaisiin tietenkin vain siinä tapauksessa, että se olisi joillekin pelaajille taloudellisesti kiinnostavampi vaihtoehto, ja minun mielestäni tämä ei tällaisen CCCTB-mallin kohdalla ole ollenkaan mahdollista, ja siksi mielestäni aivan epäilemättä meillä täytyy olla pakollinen järjestelmä. Sympatiseeraan kyllä kovasti sitä, mitä totesitte. Jos nyt kaikki pakotetaan kulkemaan tänne, erityisesti pienet yritykset, pk-yritykset, ja sitten muutaman vuoden kuluttua päätetäänkin muuttaa tätä tai, tai ö, pakittaa, niin se tietenkin olisi ongelmallista. Ja siksi totesinkin, olematta liian tarkka, että voisimme sen järjestelmän, joka koskisi vain suurempia pelaajia, ja sitten voisimme määritellä tämän hyvin selkeästi, siis että tämä koskisi suurempia rajat ylittäviä toimijoita ja tietyn kauden jälkeen katsoisimme sitten, miten se toimii ja tarvittaisiin tarve, tarpeeksi aikaa tämän toteamiseen. Ja jos hyväksytte sen, että edes joillekin pelaajille tämä malli olisi pakollinen, niin sitten voi kyllä minä taas toisaalta hyväksyä tämän viiden vuoden arviointikauden mutta jos te toteatte, toteatte, että tämä on vapaaehtoinen ja sitten tarvitaan vielä pitkä arviointivaihekin, niin enpä pidä tätä sitten kovinkaan kummoisena itse asian puolesta. Katson, että nämä kaikki kolme elementtiä mallin suhteen ovat edelleen hyvin tärkeitä. Jos te sanotte, että myynti ei ole relevantti Kyllä, se mielestäni on äh, työvoima- ja omaisuuserien rinnalla ähm, relevantti sekin, ja siksi komission ehdotus näistä kolmesta on mielestäni hyvä tämän jakokaavan taustalla. Ja jos äh, todella me nyt pidämme kiinni siitä, että ainakin joillekin pelaajista malli olisi pakollinen, niin kaikesta muusta voidaan keskustella. Mutta tämä on meille punainen lanka. Emme näe järkeä järjestelmässä, joka olisi <laughs> Ei, ei sitova kenellekään. Koska uskon, että tällöin siihen sitoutuisivat vain hyvin harvat. Ja kymmenet miljoonat eurot, joita vuosittain käytetään suurissa yrityksissä siihen, että pallotellaan eri eh, verojärjestelmien välillä, niin yhtä lailla nämä rahat voitaisiin sitten käyttää eh, siihen, että siirrytään uuteen järjestelmään. Uskon, että se olisi verosuunnittelunkin kannalta ihan järkevää. Kiitos. Um... Hyvä. Ehkäpä jos vielä käytämme 10 minuuttia tähän keskusteluun, niin puhukaapa hitaasti pyytäisin. Seuraavaksi Dirk Epping. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Kyllä tässä ehdotuksessa on monia etuja, mutta yksi asia, joka mielestämme on erittäin ongelmallinen esittelijä, joka on puhunut täällä erittäin ähm, ähm, hyvin, katso myös tätä jakokaavaa. Se saattaa ähm, johtaa tällaiseen verosuunnitteluun koska pienet maat luonnollisesti niiden tulot vähenisivät. Kun nyt ajatellaan tätä jakokaavaa, niin myynti on vain yksi kolmesta tekijästä tässä, mutta kuitenkin tärkeä suurille maille ja Rouva Goulart tästä puhui. Tämä on ehkä ongelmallinen, mutta kun täällä nyt tehdään yhteistyötä, niin minun mielestäni suurten maiden täytyy tämä niellä, koska pienille maille, kuten esimerkiksi nyt meidän maallemme Flanderille, tämä olisi hyvin tärkeää esimerkiksi täältä viedään hyvin paljon Alankomaihin ja sitten Rotterdamiin, niin olisi hyvin tärkeää, että me tiedämme, mikä vaikutus tällä asialla on ennen kuin teemme lopullisia päätöksiä. Tietenkin me voimme sitoutua eurooppalaiseen ihanteeseen, mutta jos joudumme kaivamaan kuvettamme liian syvältä, niin sitten se on ongelmallista. Eli en haluaisi, että tämä Ähm, johtaa järjestelmään, äh, joka on suhteeton, joka on ähm, suhteettoman kova toisille, kovempi kuin toisille. Ja Kansalliset parlamentit ovat tietääkseni keltaista korttia heiluttaneet tämän ehdotuksen suhteen ja olisi kyllä kiinnostavaa kuulla, mitä mieltä ne ovat, koska käsittääkseni tämä on monissa maissa hyvin tärkeä kysymys poliittisesti ja siksi olisikin hyvä, että tämä olisi vapaaehtoinen tämä järjestelmä, eikä suinkaan pakollinen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Sitten seuraava puhuja on Ulle Schmidt. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. No kylläpä täällä ammutan nilkkaan Eppingin puolelta. No itse asiassa minusta tämä on erittäin arkaluontoinen kysymys ja minusta esittelee oikein tasapainon lähestymistapa. Varjostelija Gularin kanssa voin olla pitkälti samaa mieltä, mutta ehkäpä meidän täytyy nyt astua ensimmäinen askel ennen kuin mennään eteenpäin. Ja vaikka ymmärrän, että jotkut kollegat haluavat erittäin rohkean lähestymistavan, niin minusta esittelijän lähestymistapa on juuri se, joka voi sitten loppujen lopuksi toimia. Minä olen IMKOssa lausunnon laatijana, joka välitetään siis tälle valiokunnalle. Kaksi muuta kohtaa, joten minä siis tuen tätä optin lauseketta minusta näissä yhteyksissä se on tärkeä. Toinen kohta koskee tätä konsolidoitua verokantaa. Ja tässä olen samaa mieltä kanssanne. No, on muitakin yrityksiä. Ja kollega Ludvigsson Ruotsista. Hän on esittänyt tarkistuksen tästä asiasta. Ja jos itse asiassa jätetään myynti ulkopuolelle, niin, niin silloin lopputulos on aivan eri. Sillä haluaisin tässä suhteessa kuulla komissiota. Kuten tiedämme, kyseessä on erittäin arkaluontoinen kysymys, sillä lopputulosmaille ja valtiovarainministereille ja se, millä tavalla selvitään, että miksi tämä järjestelmä, onko tämä oikeudenmukaisin pienille maille, koska kyllähän on tehty vaikutusarviointeja, joiden mukaan itse asiassa pieniä maita rangaistaan komission ehdotuksen pohjalta. Nämä siis lyhyet kommenttini, kiitos. Elisa, you want to interview? Elisa, haluaisitko sanoa jotain tähän väliin nyt omassa, omissa nimissäsi sitten? Eh, eh, niin, haluaisin sanoa seuraavaa. Niin kuin täällä jotkut kollegat ovat jo maininneet, olemme nyt hyvin herkässä vaiheessa. Ymmärrän kyllä, kun Marian Tissen esittelijänä sanoi, että näinä aikoina meidän olisi pidettävä prioriteettina veropohjan kehittämiselle, koska ei ole olosuhteita muun tekemiseksi. Mutta esitän seuraavan kysymyksen. Veropohjan harmonisointi, niin tämä on selkeä verokilpailu Euroopan unionissa – jäsenvaltioiden välillä, ja jossa meillä on vapaaehtoinen järjestelmä, tähän uuteen järjestelmään, uuteen veropohjan liittymiseen. Kysymys kuuluu, onko meillä selkeä, selkeä käsitys siitä, millaisia vaikutuksia tällä olisi monien Euroopan unionin maiden tuloilla. Voisin jo heti saman tien sanoa seuraavaa. Omassa maassa ne 20 tärkeintä yritystä on jo nyt vaihtanut toimipaikkaansa. 19 20 tärkeimmistä yrityksistä on jo muuttanut verotuksellisen toimipaikkansa ja siirtänyt sen alankomaihin pyrkien verohyötyihin. Kysynkin nyt itseltäni, voimmeko todella mennä eteenpäin näin arkaluontoisessa asiassa ilman, että meillä on vaikutusten arviointia siitä, mihin tulee johtamaan tämä uusi järjestelmä, mitä vaikutuksia sillä on jäsenvaltioiden julkisen talouden tasapainolle. Olemme nyt todella hyvin kriittisessä tilanteessa ja henkilökohtaisesti minä kannatan veropohjan harmonisointia, mutta jos meillä on vapaaehtoinen järjestelmä eikä ole vähimmäis koordinaatiota verotuksen suhteen. Minulla on suuria epäilyjä, mitä seurauksia tällä voi olla. Haluaisin, että komissio laatisi meille vaikutusten arvioinnin, jonka avulla voisimme tehdä poliittisia päätöksiä niin, että meillä on parempi tieto käytettävissämme kuin nyt. Kiitoksia. Sitten herra Klute. Kiitos. Pari huomiota Thomas Hendelin nimissä, joka itse asiassa on varjoesittelijämme, mutta ei valitettavasti tänään ole päässyt paikalle kokoukseemme. Minäkin haluan kiittää Mariannea erittäin kattavasta ja hyvin pätevästä alustuksesta näihin tarkistuksiin. Pari kertaa ryhmäni tuossa mainittiin. Ja mitä tulee tähän harmonisointiin tai vähimmäisverotukseen, niin toteaisin seuraavaa. Meille olisi tärkeää, ja tämä on täällä kyllä jo todettukin, että estettäisiin veron, po, verojen polkeminen ja verojen ö, pakoilu. Ja siksi haluaisimme tätä asiaa hoitaa. Toki olen kollegan kanssa täysin samaa mieltä sitä, että tähän kyllä liittyy vaikeuksia ja ongelmia, mutta siitä huolimatta niitä pelkäämättä meidän tulisi pyrkiä asia hoitamaan. Tärkeämpää kuin harmonisointi olisi meillekin tällä hetkellä, että meillä olisi sitova järjestelmä. Se, että meillä on 28 eri järjestelmää, on aivan järjetöntä ja kääntyy varmasti itseään vastaan. Toisaalta taas pitäisi erittäin hyvänä sitä, että komissio painostaa yhteisen ehdotuksen puolesta. Ja yhtä tärkeänä pitäisimme sitä, että tämä malli on sellainen, että se on toimiva eikä sitä voi vesittää. Eli sitova järjestelmä olisi meille äärimmäisen tärkeää. Se on meille kaikkein tärkein kysymys. Ja tuemme joka tapauksessa tähän suuntaan kulkevia ehdotuksia. Mariakin tuossa jo viittasi määritelmiin. Työntekijän määritelmä. Haluaisimme tähän selvyyttä. Tiedämme, että ei tämä mitenkään helppoa ole, kyllä me siitä olemme tietoisia, mutta tällä hetkellä meillä on parisenkymmentä eri määritelmää sille, mikä on työntekijä ja mikä taas ei. Kuka lasketaan työntekijäksi, kuka ei. Välillä mm, kyse on äh, esimerkiksi palkkatasosta ja mm, jossain toisessa tapauksessa taas vapaista ammattiharjoittajista. Voiko se nyt niin vaikeaa olla, että saadaan aikaan yksi yhteinen Euroopan laajuinen määritelmä sille, kuka on työntekijä ja kuka taas ei? Meidän äh, ehdotuksemme, tarkistuksemme pyrkii juuri tähän tällaisen määritelmän luomiseen. Sitä pitäisimme tärkeänä ainakin keskustelun aiheena. Tässäpä tämä meiltä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten täällä on komission edustaja. Voisitteko takin puhua lyhyesti? Thank you very much, Chair. Um, I will... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No, puhun lyhyesti. Mielestäni esittelijänne teki erittäin hyödyllisen yhteenvedon monista kommentoista ja komission näkökulmasta katsoen olemme samaa mieltä siinä, että meillä on useita periaatealueita, jos olette ehdottaneet tiettyjä tarkistuksia suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi minimiverokanta ja se, onko se pakollinen tai vapaaehtoinen, konsolidoitu tai ei, Nämä ovat ne sellaiset periaatekysymykset, ja varmaankin olette tietoisia tästä me siitä, miksi olemme sitä mieltä, että tällaista ei tarvitsisi olla. Esittelijä mainitsi ongelmat, jotka liittyvät oikeusperustaan yhtenä syynä. Lisäksi vapaaehtoisuus ja pakollisuus. Tunten, että komission argumentit tässä suhteessa. Mielenkiintoista on se, mikä jossakin ehdotuksessa on käynyt ilmi, eli että Jotkut teistä nyt sanovat, että ehkäpä tämä voisi olla pakollista yritysryhmille. Ja joku sanoi, että miksi ei tehdä pakollista siitä suurille yrityksille. Kun komissio tätä asiaa työsti, niin katsoimme eri tapoja rajoittaa pakollista osiota koskemaan yritysryhmiä. Me halunneet, että tämä on pakollista kaikille, sillä hyvin monet yritykset eivät edes käy rajoittavaa kauppaa. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin hankalaa tehdä siitä pakollinen yritysryhmille, sillä sitten on vaikea määritellä ne, joihin se soveltuu ja ne, joihin ei. Sitten meillä on ongelmia yritysten suhteen, jotka siirtyvät yhdestä luokasta toiseen. Jos sanotaan, että se on pakollista suuryritykselle, niin saattaa olla, että luodaan kannustimia pienyrityksen laajentua tai saada aikaiseksi päinvastainen tilanne. Vaihtoehtoinen järjestelmä on tuntunut meistä kaikkein sopivammalta. Parlamentti kommentoi myöskin toissijaisuuskysymystä. Ja parlamentin tulisi varmaan katsoa vielä tiukemmin tätä toissijaisuuskysymystä. Yleinen asia, jonka esittelijä otti myös esille, koski tätä tiivimpää yhteistyötä ja että tehtäisiin tästä pienemmän maaryhmän asia. Tässä tuen esittelijä jälleen kerran totean, että kyseessä on juridinen kysymys. Ja se, mitä voidaan tehdä tässä tiivimmässä yhteistyössä, on määritelty perustamissopimuksessa. Ja komissio ei kyllä tässä suhteessa voi tehdä mitään ehdotusta jäsenvaltion ryhmästä. Valtiot, jäsenvaltiot voivat tätä pyytää komissiolta ja parlamentilla on sitten valtuudet hyväksyä tai olla hyväksymättä tuo valinta. Sitten on useita erittäin yksityiskohtaisia teknisiä tarkistuksia. En usko, että meillä on aika käydä niitä täällä läpi. Haluaisin sanoa, että jos tätä esittelijä haluatte puhua meille komission yksiköille tästä kysymyksestä, niin mielellämme käsittelemme asiaa ja selvitämme, miksi joitain asioita on tehty, miksi ei ja miksi haluamme tehdä jotain ja miksi emme komission puolelta haluaisin vain todeta, että olemme erittäin ilahtuneita siitä, että asiasta ollaan oltu näin kiinnostuneita ja toivottavasti pääsette yleiskonsensukseen sen suhteen, mitä haluatte loppujen lopuksi tässä mietinnössä sanoa. Ja sitten komissio pohtii niitä kaikkia. Kiitoksia puheenjohtaja. Fine. Um, try to be brief, please. Thank you. Thank you, uh, eh, voorzitter. Ik wil, uh, voorzitter sitten vielä esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita. Äh, yritän nyt ihan lyhyesti vastata. Kollega Epping kysyi minulta, miten tätä suhtaudun tähän keltaiseen korttiin, jota tietyt kansalliset parlamentit ovat heiluttaneet. Niitä on 13 ja ne ovat, äh, eri, ne ovat yhdeksästä eri parlamentista tai parlamentin kamarista. No, niin, subsidiariteettiperiaate. Ja tämä ei nyt siihen liity, joten komissio ja on jatkanut ehdotuksen käsittelyä. Jos nyt katsotaan tätä, niin Epping, voin puhua teille vielä tästä asiasta. Kahden keskinkin itse olen juristikoulutukseltani ja katsoin vielä uudemman kerran sitten näitä artikloja, jossa oikeudenkäyttöä tässä, tällä alalla on tarkasteltu ja kyllä komissio mielestäni on oikeassa. Subsidiariteetin, subsidiariteetin teetti ei mitenkään estä eurooppalaista toimintaa, mutta sen on taas oltava suhteellista. Ja siksi täytyy katsoa, kuinka pitkälle mennään, pakollinen vai vapaaehtoinen, ja että puhutaanko vain veropohjasta vai myös verokannoista. Ja ö, varmasti saamme vastauksen ja katsomme sitten, miten voimme tätä omaa toimintamme jatkaa ilman, että... Ö, ähm, unohtaisimme kansalliset parlamentit, koska niillä on toki hyviä perusteluja. Ferreira puhui paitsi pakollisuudesta myös äh, mm, sitä, että meillä on vähimmäisverokanta. Rouva Ferreira, monet äh, jäsenvaltiot katsovat aivan päinvastoin, katsovat, että äh, verokannan on oltava meidän vastuullamme, koska tämä on meille hyvin, yritysverotus on meille hyvin tärkeä tulon lähde ja, halu- ja jäsenvaltiot haluavat tämän tulon lähteen luonnollisesti säilyttää. Ja kun katsotaan niiden toimivaltaa subsidiariteettiperiaatteen kohdalta, niin viittaan siihen, mitä vastasin Eppinkillekin. Eli juridisesti miksi on hyvin perusteltua se, että meillä on yhdistetty veropohja, koska jäsenvaltiot eivät tähän yksin pysty, mutta verokanta ei ole asia, jota tulisi harmonisoida yhdessä. Kyllä jäsenvaltioiden välillä varmasti syntyy kilpailua, kyllä, mutta mutta kyse on nyt sitä, että onko se vahingollista kilpailua vai mahdollisesti kilpailua, jonka kanssa meidän on hoitava elää. Jos se on vahingollista, niin asia on täysin toinen, sitten se on sisämarkkinaongelma, mutta niin pitkälle me emme voi tässä vaiheessa vielä mennä ja tätä väittää. Joten täytyy nyt antaa tämän asian edetä omassa järjestyksessään. Ja sitten puheenjohtaja, viimeinen asia, kuen kollega puhui tästä työn, työntekijän määritelmästä. Minä tiedän, että tämä on Euroopassa suuri ongelma, nämä lukuisat erilaiset määritelmät ja juuri raja-alueilla äh, esimerkiksi äh, vapaan palvelun tarjoamisen kohdalla tämä voi aiheuttaa ongelmia, mutta kun tämä on nyt vero, asiakirja, että mekö nyt lähtisimme tässä määrittelemään eurooppalaisesti työntekijää, emme me tässä kysymyksessä voi lähteä tähän. Se on sosiaalioikeuden, sosiaalialan kysymys. Me emme voi kaikkia maailman asioita tässä tämän ehdotuksen puitteissa ratkaista. Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä sihteeristön kanssa voimme katsoa, että miten saamme varjoesittelijöiden kanssa järjestettyä tapaamisia. Todennäköisesti myös tulkkeja tarvitsemme, koska tämä on erittäin erikoistunut ala. Kiitos. Hyvä. 6. helmikuuta äänestetään tästä ja sitten maaliskuussa täysistunnossa. No niin, nyt meillä on 36 minuuttia kokousaikaa jäljellä. Kaksi esityslistan kohtaa, kohdat 5 ja 6. Ehdotan, että ne käsitellään yhdessä. Luonnollisesti esittelijät kumpikin saavat oman puheenvuoronsa tämän keskustelun aluksi. Eli ensinnäkin meillä on rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentaminen euroalueella. Ja tässä esittelijämme on Jean Paul. Ja sitten kuudes esityslistan kohta on alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevat yhteiset säännökset. Äh, Elisa Ferreira. Jean Paul. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti varsinkin siksi, koska puoli seitsemältä tämän valiokunnan ja AFET-valiokunnan koordinaattoreilla on kokous tästä perussopimusluonnoksesta. Muistutittekin jo, että tämä teksti seuraa tätä Sixpackin hyväksymistä parlamentissa syyskuussa 2011 Kaksi asetusta on komissiolta ehdotettu 23. marraskuuta 2011. Asetus, joka koskee näitä budjettiproseduureja ja liiallisia alijäämiä euroalueella tämä Ferreiran esiteltävä asetus ja sitten asetus, joka koskee ei vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamista euroalueella. Tämä on asetus, johon minut on nimitetty esittelijäksi. Valtion velkakriisi on tiettyjen euroalueen maita äh, puskenut hakemaan tukea EUn ulkopuolelta, erityisesti Euroopan äh, vakausrahastosta ja Euroopan ERVMstä, ERVVstä ja muista kansainvälisistä välineistä, kuten IMFstä. Tänä päivänä kuusi EUn jäsenvaltiota ovat maksavaikeuksissa ja niiden on pitänyt vedota yhteen näistä tahoista. Näistä kolme jäsenvaltiota on euron ulkopuolella, mutta ne vaatii kuitenkin EUn e jäseniä, Liettua, Latvia ja Unkari, mutta mitä näissä muuta sanon, mitään erityisiä eroja. Ei ole Kreikka, Portugali ja Irlanti, nämä kolme muuta maata, ovat euroalueen maita. Niiden rahoitustilanne on aiheuttanut merkittäviä jännitteitä markkinoilla, niin kuin tiedämme. Euroalueen maa, joka, jolla on valtionvelkaongelmia ansaitsee erityisvalvonnan ottaen huomioon sen vain mahdollinen vaikutus koko euroalueelle. Yksi tärkeimmistä asetuksen ehdotuksista koskee sitä, että komissio voisi eh, kohdistaa tiivistettyä valvontaa euroalueen maahan, joka on joutunut vaikeuksiin rahoitusvakautensa osalta, ottaen huomioon kellon aikaan puhun tästä hyvin lyhyesti. Omalta osaltani tuen periaatetta, joka tässä asetuksessa on vahvistettu rahoitusliittoon kuuluminen merkitsee sitä, että yhden valtion vaikeudet voivat vaikuttaa muihinkin. Sen sijaan varmasti meidän olisi keskusteltava siitä, millä tavalla olisi toimittava. Esimerkiksi mitä tulee tiivistetyn valvonnan jatkamispäätöksiin, tässä varmasti on vielä keskustelun aihetta. Edelleen keskustelu on alkanut kansainvälisestä sopimuksesta, joka olisi lisäys nykyiseen perussopimukseen. Tässä on seutamisalan ja juridisen tehokkuuden kannalta tietty kysymysmerkeissä. Se myös häiritsee keskustelua näistä kahdesta asetuksesta, mutta haluaisin sanoa, että nämä kuitenkin antaa mahdollisuuden rikastuttaa näitä asetuksia jos katsotaan tätä, niin on hyvä huomata, että Sixpack, nämä kaksi asetusta ja uusi kansainvälinen sopimus, josta neuvotellaan loppujen lopuksi, muodostavat sen paketin, joka koskee Euroopan, euroalueen ja Euroopan unionin aluetta. Kaikilla näillä on yhteinen tavoite tälle valuutta-alueelle, joka ei ole taloustieteilijöiden klassisessa mielessä ihanteellinen alueelle, toisi sille kuitenkin vahvuutta ja johdonmukaisuutta. Nyt todella keskustellaan näistä kahdesta asetuksesta otetaan huomioon keskustelussa oleva, oleva, uusi, oleva uusi sopimus. Ei voida laajentaa yhteisen metodia ja toimia niin, että tietyt doktrinaaliset tai intellektuaaliset vastakkainasettelut voitaisiin ratkaista olemassa olevia tekstein. Jos haluamme olla kriittisiä, voidaan todeta, että valmistella oleva sopimus ei ole muuta kuin six-pack, josta poistetaan komissio ja parlamentti. Miksi emme tekisi toisinpäin? Niin, että näihin kahteen asetukseen otettaisiin mukaan hyvä kori, niin hyvän koordinaation kautta otettaisiin mukaan tiet, tiettyjä elementtejä, jotka ovat mukana perussopimuksissa. En haluaisi tehdä tästä keskustelusta liian pitkää tai polemista, mutta kun luen perussopimusluennosta, josta keskustellaan, kun katsotaan mitä on olemassa Euroopan unionin perussopimuksessa ja kun katsotaan myös sixpackia, niin pohdinpa, että jos yhteisöoikeuteen tämä siirrettäisiin, niin voidaan sanoa, että missään ei ole olemassa sellaisia yleisiä säännöksiä, joita sovelletaan kaikkiin, ja sitten tämä laadittava sopimus olisi jonkinlainen osakkeenomistajien sopimus, jonka kautta tärkeimmät osakkeenomistajat päättäisivät yhteisestä toiminnasta. Tässä tilanteessa olen sitä mieltä, että parlamentti voisi tehdä tässä rakentavaa työtä ja innovoivaa työtä niin, että näille että näistä kahdesta asetuksesta tehtäisiin Sixpackin täydentävät tarpeelliset palat ja että valmisteilla oleva perussopimusluonnos voisi, voisi onnistua ilman, että se rikkoisi euroalueen kohesiota. Kiitoksia. Fine. Uh, Elisa, you, you're both a rapporteur. Niin. Ja koska työskentelette yhteistyössä, niin voisitteko esittää myös oman kohtanne 6, edustaja Ferreira ja näin sitten molemmat mietinnöt on esitetty ja sitten se aika, mikä jää yli, niin se jää sitten varjoesittelijöille. Kyllä, kiitoksia. Kuuntelin Gozessin esitystä ja minusta hän käsitteli jo yhtä niistä perustavanlaatuisista kysymyksistä, joita meidän täytyy täällä painottaa. Hyvin monet tämän valiokunnan jäsenet ovat työstäneet kovasti tätä niin sanottua six-packia, eli kuutta lainsäädännöllistä tekstiä. Ja pääsimme tasapainoiseen lopputulokseen, kun katselimme näitä eri seurauksia, joita syntyy siitä, että tällaista optimaalista talousaluetta ei synny. Tällaisella epätäydellisellä alueella käsittääkseni on vakavia epätasapainotiloja, alijäämää ja velkaantuneisuutta useissa maissa. Itse olin esittelijänä tuon Sixpackin yhdessä osiossa, joka käsitteli sitä, millä tavalla tulee arvioida näitä epätasapainotiloja. Ja esitimme erittäin mielenkiintoisen paketin siinä, jossa katsottiin eri muuttujia, jotka asiaan liittyvät. Nyt meillä on nämä kaksi uutta tekstiä. Tällä hetkellä ne löytyvät osana tätä uutta sopimusta, joka on tulossa, ja periaatteessa niiden avulla on pienennetty tätä Sixpackin soveltamisaluetta. Me tarkastelimme mekanismeja, jotka ovat menossa kohti alijäämien ja velkojen tiukempaa valvontaa. Näin vahvistetaan ennaltaehkäisevää puolta, mutta samalla kuitenkin varmistetaan keskipitkän pitkän aikavälin strategian koherenttius ja lyhyen aikavälin tarpeet. Tämä on yksi niistä pääongelmista, joka meillä on edessämme. Meidän täytyy ratkaista tämä epäjohdonmukaisuus, joka on valvonnan ja seurannan välillä, kun budjetteja valvotaan vuositasolla, sillä se saattaa johtaa rangaistuksiin ja menettelyihin, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin. Meidän täytyy täydentää tätä paljon laajempi pohjaisella tietoisuudella siitä, millä tavalla eurovyöhyke toimii. Meidän täytyy hyödyntää sitä, mitä Sixpackissa on sanottu, mutta minusta tätä johdonmukaisuutta ei tässä kohdin ole taattu. Se asiakirja, josta minä vastaan, siinä tulee vielä tarkastella useita eri näkökohtia. Meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on oikea koordinaatio eri aikataulujen välillä, jäsenvaltioiden välillä, koko budjettiprosessin läpi. Myönteisiä hyötyjä voidaan saada aikaiseksi, kun kalenterit harmonisoidaan, mutta arvoja ja Arvioita ei kuitenkaan ole harmonisoitu. Eli tilastotieteen, tilastojen aikajakauma ei usein sopeudu yhteen poliittisen kalenterin kanssa. Meidän täytyy myös katsoa sitä, mistä tällaista riippumatonta tietoa hankitaan. Minusta asia voidaan pitää positiivisena, mutta samalla meidän täytyy taata se, että eri tietoja voidaan verrata. Meidän täytyy varmistautua siitä, että nämä tiedot ovat uskottavia ja että lähteet ovat samankaltaiset. Tässä on muutama innovaatio, uusi elementti, jotka liittyvät suoraan siihen, mitä kansallisparlamentit tekevät ja Euroopan komissio tekee. Euroopan komissio voi esittää kansallisille parlamenteille oman kantansa Ja mielestäni meidän täytyy juuri tätä tarkastella ja katsoa sitä, mitkä seuraukset asialla on. Tämä on erittäin innovatiivinen ajatus ja Täytyy myös pohtia sitä, mitkä ovat jäsenvaltioiden vastuu. Täytyy pohtia samalla demokraattisen legitimiteetin vaikutuksia. Nämä kysymykset tulevat myös esille silloin, kun tarkastellaan sitä, mitä erilaisia vaihtoehtoja ehdotetaan suhteessa budjettiin. Tietysti maan täytyy kyetä linjaamaan omaa politiikkaansa intressinsä mukaisesti. Ja minusta meidän täytyy yksityiskohtaisemmin työstää kaikkia näitä kysymyksiä, jotta voidaan varmistautua siitä, että meillä on minimitaso olemassa niin, että jäsenvaltio voi jossain määrin päättää niistä ratkaisuista, joita on ehdotettu niin että se voi päättää itse omasta budjetistaan tiettyyn rajan asti. Tietysti jäsenvaltioiden täytyy sitä neuvotella kaikkien muiden jäsenvaltioiden kanssa ja neuvotella tästä kysymyksestä, mutta tietysti saattaa olla, että ne joutuvat erittäin heikkoon tilanteeseen. Yksityiskohtia pitää katsoa, pitää katsoa sitä, mitkä ovat sanktiot ja rangaistukset, jotka tulevat kyseeseen. Pitää katsoa myös sitä, millä tavalla tilastoja kerätään eri jäsenvaltioista ja miten yksittäisiä elimiä voidaan hyödyntää. Emme halua vaikeuttaa yleiskatsauksen tekemistä. Minusta on erityisen tärkeää, jos halutaan nyt saada kasvua aikaiseksi keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, että kaikkea ei tuhota, kun luetteloidaan kaikki mahdolliset vuositarkastukset, jotka pitää tehdä, kun katetaan tämä hyvin lyhyen aikavälin tilanne, kun halutaan saada aikaiseksi yksityiskohtaista valvontaa, joka ei kuitenkaan mahdollista pitkän aikavälin kestävyyttä. Kommentti myös Gozesin mietinnöstä en tiedä, halusiko, äh, halusitteko, että otan nämä nyt esille. Siis voinko kommentoida nyt sitä? Niin, koska ne varjoesittelijänä, niin voisin sitten kommentoida Gozesi-mietintöä. Jotkut hänen kommenteistaan soveltuvat myös minun mietintöni, mutta yksi on erittäin vakava kysymys. Yksi rangaistuksista, jos ei pitäydy tässä velkaantumistasossa, on se, että ei voi hyödyntää rakennerahastoja. Eli kaikki rakennerahastojen rahoitus vedetään pois maasta. Minun mielestäni se on aivan hirvittävän kielteinen lähestymistapa. Rakennerahastot on suunniteltu mahdollistamaan se, että sisämarkkinoilla on kilpailua. Jos tähän lisätään yhtenäisvaluutta ja aivan eri taloudet, niin silloin rakennerahastot mahdollistavat nopeutetun lähestymisen ja kilpailukyvyn lisääntymisen niin, että maat voivat pärjätä lisääntyvässä kilpailussa ja voivat edelleen kilpailla EUn sisällä. Nyt eurovyöhykkeellä epätasapainotilat ovat lisääntymässä ja samoin vaikeudet, jotka koskevat useitakin jäsenvaltioita. Jos otan käyttöön lisärangaistus niin, että vedetään pois rakennerahastojen rahoitus, niin minusta se on aivan järjetöntä, taloudellisesti väärää ja poliittisesti epäoikeudenmukaista. Se rankaisee edelleen niitä, jotka ovatkin kaikkein heikoimmilla. Sitten meillä on monia muita näkökohtia, joita täytyy ymmärtää paremmin. 21, 31, 5 ja 36, kun maa on jo joutunut vaikeuksiin niin silloin sillä on hyvin vähän liikkumavaraa. Hyvin vähän liikkumavaraa sen suhteen, mitä neuvosto voi ehdottaa. Jos maa pyytää apua, niin se alistuu sellaisille ohjelmille ja mekanismeille, joita edelleen täytyy parantaa kovasti, jos halutaan, että ne ovat todella tehokas apu siihen, että maat pääsevät kriisistä. Eli tässä tämänhetkiset kommentit. Gozesi mietinnöstä ja toivottavasti saamme aikaiseksi hyvää yhteistyötä kahden esittelijän, varjoesittelijän koko valiokunnan välillä niin, että voimme parantaa tällä hetkellä heisillä olevia asioita. Kiitos. On, uh, Niin, Marian Taisel on nyt sitten Elisan varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Itse asiassa mielelläni voisin odottaa kollegojen tarkistuksia niin, että voimme sitten yhdessä nähdä, mitä tehdä. Mutta yksi perustavanlaatuinen kysymys kuitenkin heti kesän jälkeen päätimme Sixpack-ehdotuksesta ja nyt meillä on näitä uusia komission tekemiä ehdotuksia, joita sieltä on huippukokous pyytänyt ja sitten tulee vielä uusi perussopimuskin. Ja sekin halutaan jo tämän kuun loppuun mennessä. Ja meillä on tässä nyt niin mm, sellainen verkosto erilaisia ehdotuksia ja erilaisia päätöksiä, olisi ehkä hyvä, jos saisimme selkeästi paperilla kaikki nämä vielä luettelon siitä, että mitä on sovittu ja mikä on aikataulu. Ja meidän tulisi nyt todella saada aikaan aitoa luottamusta, koska tällä hetkellä epäluottamus jäsenvaltioiden välillä on niin syvää, että mm, ulospääsyä on vaikea nähdä löytyvän. Se on minun suurin huolenaiheeni kyllä tällä hetkellä. Ja uusi sopimus. No, se on tekeillä. Ja viimeinen versio, jonka itse näin viime perjantaina kokouksen alla, nämä kultaiset säännöt. Eli todella sopimus, joka on äh, hyvin sitova ja joka pyrkii tällaiseen rakenteelliseen tasapainoon Eli täytyy kyllä nyt katsoa, että miten tämä kaikki nyt sopii yhteen ja pelaa yhteen, koska meillä on kyllä nyt niin monimutkainen ehdotus kehitelmä edessämme, että olisi todella hyvä nähdä, minkälainen, minkälaisen kokonaisuuden se luo. Kiitos. Kiitoksia ja sitten viimeisenä Karl Haglund. Kiitos puheenjohtaja. Olen Gosesin mietinnön varjoesittelijä. No niin, ihan lyhyesti jokunen kohta tietenkin on helppo tässä keskustelussa muistella Sixpack-keskustelua, joka kyllä vei mehut varmaan meiltä kaikilta viime vuonna ja nyt voimme kaikki kysyä itseltämme, että onko tämä ponnistelu tällä kertaa nyt tarpeellinen vai ei. Mutta laitetaan tämä ajatus syrjään ja todetaan, että poliittisesti ainakin liberaaliryhmä ja minä itse tuemme tätä lähestymistapaa. Esittelijäkin tukee ja tämä on tietenkin hyvä lähtökohta neuvotteluille. Joitain ristiriitaisia kysymyksiä tässä ehkä on. Yksi on EU-maksujen keskeyttäminen tai sitoumusten keskeyttäminen niille maille, jotka eivät ole yhteisiä sääntöjä kunnioittaneet. Tästähän me keskustelimme aika pitkäänkin. Minun mietintöni kohdalla, kun Sixpackia käsiteltiin ja tuolloin todettiin, että tätä toimea tämä talo ei enemmistötään tue. Minä olen tukenut ja vihreät, jotka myös käynnistivät tämän, ja olen sitä mieltä, että jos ei voi sitoutua yhteisiin sääntöihin, niin miksi pitäisi saada rahaa, yhteistä rahaa EUta. No jotkut ovat todenneet, että nämä ovat niitä maita, jotka ovat kaikkein heikoimmassa tilanteessa. Kyllä tämän toki ymmärrän, mutta samalla tulisi tehdä ero sen välillä, että mailla on taloudellisia ongelmia tai että ne eivät kunnioita yhteisiä sääntöjä. En minä sitä mieltä ole, että vaikeuksissa olevilta mailta tulisi EU-rahat viedä, mutta katson kyllä, että EU-rahat tulisi viedä mailta, jotka eivät yhteisiä sääntöjä kunnioita. Toki tämä asia voi mennä kyllä pahasti pieleen, jos neuvosto päättää tehdä väärän suunnan valinnan. Täytyy olla hyvin varovainen, seuraa tätä hyvin tarkasti, mutta ei tätä tule kyllä missään nimessä unohtaa. Voi Karl, meillä on vielä kahdeksan varjoesittelijää, kaksi minuuttia kaikille. Ja anteeksi vaan puheenjohtaja, yksi yksi asia enää. Niin, lyhyesti siitä, että tulisiko komission voida tätä valvoa vai ei. Tätähän keskustelua on käyty aika kovasävyisesti monissa kansallisissa parlamenteissa. Mielestäni meidän tulisi pitää kiinni yhteisömenettelystä ja tukea komissiota, koska tämä on kovaa työtä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Dirk Epping seuraavaksi. Hän ei ole paikalla. Ei. Sven, Giegold, kaksi minuuttia. Well, um... No, Ehkäpä nyt voin käyttää tilaisuutta hyväkseni esittääkseni muutaman kommentin, jotka eivät ole niin teknisiä luonteeltaan. Minä olen varjoesittelijänä tässä vahvistetussa valvonnassa. Se on aika äh, ironista, koska minusta tuntuu siltä tällä hetkellä, että jotkut maat tarvitsevat pikemminkin lisää solidaarisuutta ja meidän täytyy kyllä katsoa sitä, että tällä hetkellä ehdotettu ohjelma periaatteessa tarjoaa lisävalvontavaltaa instituutiolle, joka on epäonnistunut tuottamaan toimivia suunnitelmia maille. Näiden maiden hallitukset eivät ole juurikaan parempia ja siitä syystä täytäntöönpano-ongelmiakin on varsinkin Kreikassa. Mutta samalla täytyy huomioida myös se, että itse tässä ohjeessa on oma ongelmansa. Ja tämä siis on se tilanne. Samalla meillä on edessämme se verosopimus, jonka Jean-Paul mainitsi, joka tietyllä tavalla to- toistelee niitä asioita, joista olemme jo päättäneet esittää muutamia uusia elementtejä, ja useat niistä olisi voitu täytäntöön panna yhteisölainsäädännön puitteissa. Siitä syystä ajatuksena tämä on erittäin hyödyllinen, kun ne sisällyttää näihin ehdotuksiin niin, että voidaan uudelleen integroida tällainen ö, ähm, laiton rakentaminen. Hyvä se siis on demokraattisesti katsoen. On tietysti selvää, että ilman uudelleen tasapainoitusta siinä mielessä, että EU 2020 tavoite vakavasti samalla kun täytäntöön pannaan näitä velvoitteita, niin meidän on hyvin vaikea tukea koko ehdotusta ihan vain siksi, että parannettaisiin jotakin demokraattisia sääntöjä. Tämän lisäksi mielestäni on erittäin tärkeää olla yksityiskohtaisempi sen suhteen, miten eri eturyhmittymät ja suuri yleisö ovat mukana valvontasuunnitelmien laatimisessa ja millä tavalla tästä tehdään täysin avointa kansalaisille. Suhtaudun erittäin skeptisesti siihen säännökseen, jonka mukaan kaikki nämä asiakuuluvat raportit pidetään salaisina tai ainakaan niitä voidaan vain tapauskohtaisesti avata. Minusta meidän tulisi taata keskustelujen täysi avoimuus ja että kyseiset ohjelmat sisällytään keskusteluun. Kiitoksia. Sitten viimeinen varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia Olenko se siinä mietinnön varjoesittelijä aika ei ole, joten en nyt toista niitä huomioita, jotka täällä on jo esitetty. Kuten tiedätte, nämä kaksi asetusta kuuluvat talouden hallintoon. Minun ryhmäni on hylännyt nämä tekstit, nämä uudet asetukset. Nämä menevät samaan suuntaan. Emme ole tästä yhtä mieltä. Tämä on väärä vastaus kriisiin. Samaan aikaan tulee lisää painetta antisosiaalista politiikkaa vastaan, niin se vaarantaa koko Euroopan sosiaalisen mallin. Kaksi esittelijää ovat laajalti esitelleet asiansa. Nämä ongelmat, joita he itse kuvailevat, ovat kyllä tosia. Esimerkiksi tässä näiden kahden asetuksen paketissa, äh, niin kun meillä on tämä finanssipoliittinen sopimus joulukuun päätöksen jälkeen, mistä siinä on oikein kysymys? Kuka soveltaa näitä toimia näitä kaikkein tiukimpia toimia. Sitten toinen epäjohdonmukaisuus, mikä liittyy näihin teksteihin. Mistä alkaen jollakin instituutiolla on mahdollisuus puuttua ja pakottaa jäsenvaltio tekemään jotakin asioita? Sitten haluaisin pyytää kysyä Elisa Ferreralta, kenellä on mahdollisuus, tai kuinka voidaan ajatella, että keskeytetään rakennerahastojen tukien myöntäminen maille, kun, joka on Kreikan kaltainen, jolla ei ole kehitystasoa. Tämä oli, olisi pahin, pahin mahdollinen tilanne. Viime aikoina olemme jatkuvasti tilanne, että Troika on tullut Kreikkaan ja hyvin tiukkoja toimia on sitä aiheutunut. Nämä asetukset, jotka ovat tässä samassa alituisen valvonnan ilmapiirissä tehty, nämä nyt nousevat pinnalle. Komissio voi asettaa maan täydelliseen valvonnan alu, ala, alaisuuteen täysin armottomana, armottomien toimien kautta. Olemme jo nähneet, että valittu suunta ei anna vastauksia. Ei se tule tekemään niin myöskään myöhemmin. About yes, about two minutes, please. Thank you very much, Mr. President. Well, in only two minutes... Kiitos, kaksi minuuttia vain. Ehkäpä saan todeta, että parhaat kollegat, meillä on ongelma, koska esimerkiksi kuukausi sitten Espanjan valtiovarainministeri totesi, että Espanjan vaje olisi 6 prosenttia Espanjan BKT, ja nyt tiedämme, että uusi ministeri on todennut, että tämä vaje tulee olemaan yli 8 prosenttia Espanjan BKT, Joten parhaat kollegat, emme me puhu tässä nyt olemmeko sitten liberaalia tai keinsiläisiä, niin tässä nyt puhutaan kyllä huonosta hallinnosta. Ja meidän täytyy hallita julkisen vajemme kokoa. Se on kyllä sukupolvemme suurin haaste, paitsi poliittisesti myös moraalisesti. Meidän on varmista, varmistettava se, että tulevat sukupolvet eivät synny ö, kauhea velkataakka harteillaan antakaapa kun esitän yhden ehdotuksen, joka sitten liittyy tarkistukseen, joka aion tehdä. Luonnollisesti meidän on valvottava budjetti, ehdotuksia ja niiden toteuttamista, mutta esimerkiksi infrastruktuurimenoja on analysoittavaa kustannushyötyanalyysin pohjalta erittäin huolellisesti. Palaan taas Espanjaan. Espanjassa on 45 miljoonaa kansalaista ja 52 kaupallista lentokenttää. Vain kuusi näistä lentokentistä on kannattavia. Saksassa on 82 miljoonaa kansalaista, mutta vain 28 28 lentokenttää, jonkun mielestä tässäkin liikaa. Mutta joka tapauksessa Espanjassa, Espanja on se Euroopan unionin maa, jolla on eh, enem, kattavampi eh, pikajunaverkosto kuin millään muulla mailla. Ja, ja ne ovat tappiollisia. Ja miten tästä kriisistä nyt sitten päästään? Minä tulen tekemään tarkistuksia ja pyytämään kustannushyötyanalyysiä tulevien kaikkien jäsenvaltioiden budjettien puitteissa. Ja luonnollisesti voisimme tähän ottaa myös mukaan, paitsi jäsenvaltiot, myös jotkut suuret eurooppalaiset alueet, joilla on systeemistä merkitystä Euroopan unionille. Kiitos sitten Filip viimeisenä. Ole hyvä, kaksi minuuttia. Saying that we need those regulations. Kiitoksia. Niin, sanoisin, että me tarvitsemme noita asetuksia sekä hätätoimia että komission interaktiota ja jäsenvaltioiden toimia täytyy säännellä ilman, että ne tapahtuvat aivan noin vain. Nämä siis voivat olla hyödyllisiä välineitä. Kaksi kommenttia vain ensinnäkin sisällöstä. Tämä komission tekemä budjettivalvonta minun mielestäni se olisi hyvä tilanne komissiolle tarkistaa kansallisten budjettien ja pienempikin budjettien yhdenmukaisuus ja suhde 2020-strategian. Jos halutaan kurinalaistaa tuota investointipuolta, niin sitä täytyy kyllä jollain tavalla väkisin viedä eteenpäin. Ja minun mielestäni tämä olisi hyvä paikka sille, kun komissio, komissio tarkastelee budjetteja, niin se analysoi pelkästään velka- ja alijäämäkysymyksiä, vaan myös EU 2020 tavoitteita. Toteaisin, että tärkein kohta tässä koskee demokraattista vastuullisuutta. Toisin sanoen, se mitä tässä nyt tehdään on, että annetaan komissiolle, ylikansalliselle instituutiolle ylikansalliset valtuudet toimia parlamenttien ja valittujen hallitusten yläpuolella, eikä se ole vastuussa muille kuin hallitus- ja valtioiden päämiehille. Mutta ei kukaan Belgiassa esimerkiksi, kun pääministeri tulee takaisin, keskustele siitä, mitä pääministeri teki neuvostojäsenenä. Ei kukaan keskustelu siitä. Ei koskaan keskustella koko asiasta. Eli älkää nyt kertokaa minulle siitä ja puhuko siitä, että tämä olisi demokraattista vastuuta. On vain yksi paikka, jossa ollaan vastuussa eurooppalaisista yhteisistä intresseistä. Ja se on täällä. Komissio ei ole tästä vastuusta, kun Euroopan komissio esittää kommentteja kansallisista budjeteista, niin se tekee näin pohjautuen samaan tiettyyn, tiettyyn ajattelumalliin. Ja mehän tiedämme, että Euroopan komissio on ideologisesti ö, jo puolueellinen. Minusta meidän täytyy asettaa tälle puitteet. Toisin sanoen, kun komissio puhuu kilpailukyvystä, niin 95 prosenttia ajasta kysymys on palkkioista. Mitä jos hallitus haluaa investoida muihin kilpailukyvyn näkökohtiin kuin palkkoihin? Ja komissio sanoo, että no ei. Emme halua tätä, vaan haluamme palkkoja, haluamme matalammat palkat ja niin edelleen. Kyseessä on poliittinen valinta, emmekä pidä siitä, että keskuselin sanelee jäsenvaltioille ilman, että se, yksi jout, että se itse joutuu vastaamaan näiden valintojen seurauksista. Eli tätä ei mistään löydy näistä kahdesta asetuksesta. Esittelijät, haluaisitteko tekin kumpikin käyttää vielä kaksi minuuttia? Lopuksi ei. Hyvä. Koska olemme juuri ja juuri aikataulussa. Ja mitä jatkoon tulee 28. <clears throat> helmikuuta käsittelemme mietintöluonnoksia ja loput aikataulusta kuullaan sitten myöhemmin. for? Uh, yeah, then we go to the next meeting. Um, as for the next meeting. Mitä seuraavaan kokoukseen tulee, se pidetään maanantaina 16. tammikuuta Strasburgissa. Kiitos. Yeah,